Si vous voulez bien, je vous propose de débuter. Nyt, eh, mikäli teille sopii, aloittaisin valikuntamme kokouksen puheenjohtaja herra Sikirski on esistynyt saapumasta paikalle. Tänään hän pyysi, että toimin puheenjohtajana hänen sijaisenaan. Tämän tein ilomielin. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että äänestys, joka liittyy kasvin suojeluaineisiin, on lykätty päättyy edellisestä kokouksestamme. Ja äänestys toimitetaan huomisaamuna, joten tämä, tästä tulee uusi kohta 4a esityslistalle. Mikäli ei ole vastalauseita, voimme hyväksyä esityslistan tällä muutoksella. Ei ilmestikään vastalauseita, joten kiitän tästä. Voin kertoa, että koko säilytetään suoratoistona internetin välityksellä tämä tiedotusasioista. asioista sitten toinen seikka. Edustaja Bove ja minä, me haluamme kutsua teidät huomispäivänä maistelemaan laittomia viinejä. Tämä on hyvinkin paradoksaalinen ilmiö, koska Agri-valiokunta kutsuu teidät juomaan laitonta viiniä. Huomenna kello 12.30 eteenpäin Jan rakennuksen brasserissa järjestetään tuo viinin tilaisuus. Nämä viinit jouduttiin poistamaan markkinoilta. Bove ja minä haluamme kutsua teidät tuohon tilaisuuteen. En voi taata luotteiden, tuotteiden laatua, mutta miltei niin voi sen taata. Ja kutsun kaikki huomispäivänä tuohon viinin maistajastilaisuuteen 12.33 kerroksen brassereihin. Tämä ilmoitusasia oli toinen ilmoitusasia, sitten kolmas ilmoitusasia. tulkaus on saatavilla 20 kielellä tänään tämän päivässä kokouksissamme. Tämän näistä ilmoitusasiasta nyt sitten, mikä teille sopii, siirrymme kuulemistilaisuuteemme. Nyt tänään iltapäivällä me käsittelemme kello 17 saakka kysymystä, joka liittyy tasapuolisiin toimintaedellytyksiin Euroopassa. Kyse on unionin maatausala koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta teille on toimitettu tieto tuosta nyt järjestettävästä keskustelusta. Kuulemisten suossa pyrimme saman aikaan keskustelua lukuisella tasolla, kun on kyse Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta maatalousalalla kaikissa jäsenvaltiossa. Tänään keskitymme eläinten hyvinvointiin ja ympäristösäännöksiin. Niin ikään pyrimme tarkastelemaan sitä vaikutusta, joka jäsenvaltioiden välisillä eroilla on, kun lainsäädäntöä pistetään täytäntöön. Ja tarkastaa myöskin tuotantokustannuksia ja tuotteiden hintoja. Tarkastelemme hintoja, maataloustuottajien tuottavuutta ja kilpailukykyä markkinoilla Euroopassa. Niin ikään keskustelussa annamme myöskin jotakin suosituksia eurooppalaisen ja kansallisen politiikan osalta niin, että luodaan tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille maanviljelijöille Euroopassa. Tämä tavoitteenamme. Tätä tarkoitusta varten me kutsumme paikalle neljä asiantuntijaa, jotka kertovat asiasta hieman eri näkökannalta. Ensinnäkin tasavertaiset kilpailusuhteet ja avoimuus on aiheena. Kukin puhe saa puhua 10 minuuttia. Lisäksi komission edustaja voi reagoida ja voimme myöskin järjestää keskustelua puheenvuoron jälkeen. Ensimmäinen asiantuntijamme on Nils Lindberg Madsen. Hän on yksikön päällikkö Tanskan maatalous- ja neuvostossa, Hän vastaa sillä EU-asioista. Toiseksi tarkastamme maatalouspolitiikan taloudellista puolta. Siis äh, reilut säännöt ja avoimuus oli ensimmäisenä aiheena. Nämä kaksi olennaista elementtiä maatalouspolitiikassa. Toinen suunnitelma Antal Zabartai, pyydän anteeksi, mikäli lausuin nimeni väärin. Hän on entinen Unkarin maataloustuottajien keskusliiton pääsihteeri. Hän puhuu maatalouspolitiikan taroisesta puolesta. Hän keskittyy tuotanto- ja panoskustannuksiin ja myöskin veropuolen yksinkertaistamiseen. Kolmas puhuja on Albertian Maat. Hän tulee Ankomaista. Hän on entinen maatalousalan keskusjärjestön Kopakobikan puheenjohtaja, nykyään LTO Netherlandsin puheenjohtaja ja maanviljelijä Neljäs puhuja puolestaan on Robert Hoste, sikataustieteilijä. Hän toimii äh, Wageningenin yliopiston tutkimuskeskuksen palveluksessa alkomaissa. Hän keskustelua reilusta kilpailuedellytyksistä eurooppalaisella sijantuotantosektorilla. Hän vertailee taikka rinnastaa eläinten hyvinvoinnin ja ympäristövaatimuksia tarkastella niitä. Kun asiantuntijat on kuultu, komission edustajakin voi puhua ja niin ikään valiokunnan jäsen, että aina nyt pidemmittä puhetta puheenvuoron ensimmäiselle puheelle Nils Lindberg Madsenille. Hän puhuu ensimmäisenä asiantuntijoista. Herra Lindberg, olkaa hyvä. Thank you very much and thank you very much for... Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia kutsusta. Minä sanoin olevani Tanskan Äh, maatalous- ja elintarvikeneuvostosta, joka edustaa äh, tanskalaisia viljelijöitä ja myöskin elintarviketeollisuutta. Yhdistämme siis kummatkin. Minä en mm, puhun heidän puolestaan, mutta yritän äh, ottaa mukaan myös yleisemminkin viljelijät Euroopassa. Aion nostaa esiin kaksi avainkysymystä Ranskan tulkkauksessa. Onko joku ongelma? Kiitoksia. Hyvä. Ei mitään ongelmaa. Kaksi pääkysymystä. Ensimmäinen on se, kuinka tärkeää on, että on tasa-arvoiset edellytykset, että meillä on todella yhteistä maatalouspolitiikkaa ja meillä on yhtenäismarkkinat. Ja toinen osuus käsittelee tapaa päästä sinne, nimittäin avoimuutta, koska avoimuus antaisi viljelijöille mahdollisuuden vertailla toimintatapoja jäsenvaltioiden kesken. Mitä tasa-arvoiset edellytykset sitten tarkoittaa? Tässä on erilaisia määritelmiä. Minä olen tässä äh, antanut yhden määritelmän. Tärkeämpää on ehkä ymmärtää, miksi aina ei ole tasa-arvoisia edellytyksiä. Yksi johtuu kansallisesta äh, lainsäädännöstä. Se on suuri syy eroille. Meillä on valtaisan paljon joustavuutta EUn asetuksissa ja direktiiveissä ja käydään keskustelua siitä, mikä on perusura, kun otetaan käyttöön uutta EU-lainsäädäntöä, kuinka palkitaan edelläkävijät, jotka ovat jo saavuttaneet jotain tietyllä alalla. Ja sitten viimeinen on epätäydellinen täytäntöönpano on jäsenvaltiot, jotka eivät täysin noudata vaatimuksia. Sitten tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja tasa-arvoisiin edellytyksiin. Yhtenäismarkkinat ovat meille erittäin tärkeät ne takaavat itse asiassa sen, että meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja jos näitä yhtenäismarkkinoita ei ole, meillä on eh, sirpaloituneet markkinat ja eh, kilpailemme eh, epätasa-arvoisella pohjalta mutta tietenkin tämä on hyvin vaikea. Olen jo maininnut tuon tapauksen, että meillä on näitä edelläkävijöitä ja sitten on tämä perustaso. Kuinka otetaan huomioon se, että jotkut jäsenvaltiot ovat panneet jotain asetuksia täytäntöön tietyillä alueilla, Meillä on varmaan tämä keskustelu esillä myös, kun keskustelemme ilmastonmuutoksesta vähän kuluttua. Tärkeää on myös huomioida hallinnolliset kustannukset yksinkertaistaminen vähentää viljelijöiden kustannuksia ja sekin on erittäin tärkeää. Ja sitten säädöksissä on hyvin paljon joustavuutta, sen näimme viimeisemmässä uudistuksessa myös. Tämä kaavio ei ole sitä varten, että te välttämättä tarvitsee kaikkia näitä yksityiskohtia tässä nähdä, mutta se ainoastaan osoittaa, miten nämä suorat tuet jakautuvat jäsenvaltioiden tasolla ja tässä käytetään, miten tätä käytet, näitä määrärahoja käytetään viherryttäminen, tuo vihreä osuus on sama summa, mutta sitten nämä tuotantosidonnaiset tuet, ne vaihtelevat hyvin paljon eri jäsenvaltioiden kesken, se on tuo punainen palkki. Ja sitten meillä on toinen äh, aspekti, tämä kalvo äh, haluaa osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot menevät pidemmällekin kuin direktiivi tai asetus vaatii, joten Voitaisiin oikeastaan sanoa, että ammumme itseämme jalkaan. Ja tämä on ollut suuri huolenaihe meille Tanskassa. Me olemme äh, katsoneet, miten me voisimme asian ratkaista ja olemme tehneet joitakin tapaustutkimuksia, olemme katsoneet eri direktiivien täytäntöönpanon, nitraatidirektiivi, vesipuitedirektiivi, ympäristövaikutusten arviointi ja koskeva säädös, teolliset päästöt ja Habitat-direktiivi. Ja meidän laskelmiemme mukaan kustannukset meidän viljelijöillemme olivat noin 400-600 miljoonaan euroa ylimääräisiä kustannuksia. Tälle on useita erilaisia syitä. Yksi pääsy oli se, että nitraattidirektiiviä pantiin hyvin tiukasti täytäntöön ja tämä oli yksi pääargumenteista, jota käytimme suostutellassamme Tanskan hallitusta muuttamaan olemassa olevaa asetusta. Eli siis vain osoittamalla, millaisia kustannuksia tästä syntyy, onnistuimme vakuuttamaan Tanskan hallituksen siitä, että tätä säädöstä täytyy muuttaa. Toinen esimerkki on se, miten näitä täydentäviä ehtoja on pantu täytäntöön. Olemme saaneet, kuulleet hyvin paljon huhuja viljelijöiden kesken. Kiertää aina paljon huhuja siitä, miten asiat hoidetaan toisissa jäsenvaltioissa, joten me vakuutimme Tanskan ministeriön katsomaan, mitä joissakin naapurimaissa ja joillakin naapurialueilla tehdään. Ja me pyysimme heitä ei vain katsomaan sääntöjä, vaan myöskin suuntaviivoja ja käytänteitä paikan päällä toisissa jäsenvaltioissa. Ja kävi ilmi, että oli melkein mahdotonta saada kokonaisvaltaista kuvaa aikaiseksi. Ja se, mitä mm, tässä nousee esiin, on se, että viljelijät tulevat epäluuloisiksi siksi, että siitä, että äh, miksi he eivät voi saada täyttä tietoa siitä, mitä äh, jäsenvaltioissa tapahtuu ja ajatellaan, että siellä varmaan jotain, mitä ei haluta kertoa ja silloin syntyy epäilyä epäreilusta pelistä. Eli konkreettisena esimerkkinä opimme esimerkiksi, että missään toisessa jäsenvaltiossa ei näytä olevan tällaista hälytystä. likavesikaivoista, jollainen säädös meillä on Tanskassa. No, mitä tämä sitten tarkoittaa? Meille tämä osoittaa sen, että kun tietoa on, kun avoimuutta lisätään, niin pystyisimme paremmin puolustamaan kantaamme. Tämä olisi myös tapa muuttaa parhaita käytänteitä, siirtää niitä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, pystyisimme oppimaan toisiltamme ja meidän mielestämme se myös lisäisi maatalouslainsäädännön uskottavuutta sekä maaseudun kehittäminen, täydentävät ehdot ja viherryttäminen. Jos viljelijät paremmin tietävät, miten asiat hoidetaan, niin silloin ähm, nämä myös hyväksytään paremmin nämä säännöt. Ja meidän pitäisi myös keskittyä käytännön toimintaan, eli ei niinkään katsoa, miten laissa sanotaan, vaan katsoa, miten asia todella toteutetaan äh, tiloilla. Ja meidän ehdotuksemme on, että otettaisiin käyttöön tällainen yhteisen maatalouspolitiikan tulostaulu. Se auttaisi jäsenvaltioiden välillä vertailemisessa. Viljelijä tai kuka tahansa voi paremmin vertailla, vertailla eri jäsenvaltioita keskenään ja tällä tavoin saataisiin myös paremmin aikaan tasa-arvoiset lähtökohdat. Eli jos meillä on tasa-arvoinen lähtökohta, jos todellakin varmistetaan se, että yhteinen maatalouspolitiikka toimii yhteisenä politiikkaa, politiikan alana, niin silloin me todella tarvitsemme tällaiset yhtäläiset lähtökohdat, niin kilpailu voi olla oikeudenmukaista viljelijöiden kesken. Jos avoimuutta avoimuus varmistetaan, niin viljelijät voivat olla yhteisen maatalouspolitiikan vartioita voivat käyttää tietoa, jota he voivat sitten hyödyntää, kun he ovat yhteydessä kansalliseen ministeriönsä, komissioon tai kun he ovat yhteydessä teidän kanssanne maatalousvaliokunnan jäsennä. Joten meidän mielestämme tämä olisi toisi vipivaikutuksena parempaa lainsäädäntöä ja myöskin se voisi olla eräänlainen myytin murtaja, koska joskus ö, asiat eivät välttämättä ole paremmin hoidettuja omassa jäsenvaltiossa, mutta jos asiasta tietää paremmin, niin silloin voi käydä myös tiedostavampaa keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt toinen asiantuntija voi tänne asettua paikoilleen. Kyse on tohtori Antal Zabatkaista. Hän tulee Unkarista. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, thank you for invitation. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kutsusta. Ja käytän unkarin kieltä esityksessäni. otsikkona on tuotosten ja tuotteiden hinta ja verotus. Käsittelen kuluttajien ja tuottajien aseman muuttumista Unkarissa maataloussa keskittyyn taloudellisiin kysymyksiin johdannossa, niin viime vuosina on tapahtunut monenlaisia muutoksia maataloustuottajille sekä tämä koskee myös jakelua ja jalostusteollisuutta. Nämä muutokset selvästikin vaikuttavat huomattavasti hintojen muodostumiseen. Jo kahden vuoden ajan polttoaineen ja energian hinta yleensäkin on laskenut ja tämä on vaikuttanut vaikuttanut huomattavasti, koska hinta ovat alempana. Vuosi sitten litra maksoi 1,5, nyt se maksaa yhden euron enää polttoainelitralta ja tämä on vähentänyt inflaatiota. Nyt ollaan 0,5 1,5, mitä inflaatio tulee Unkarissa. Hintojen lasku markkinoilla on mahdollistanut sen, että väestön on helpompi hankkia energiatuotteita. Se olikin tarpeen, koska 40 prosenttia elää köyhdessä. 25-30 prosenttiin elää erittäin vaikeissa oloissa. Eurostatin mukaan e 28 EUn keskihinta, keskipalkka on 5 euroa Unkarissa, että oli 7,7 alle puolet tästä eurooppalaisesta keskiarvosta. Sitten mitä tulee minimipalkkaan, tilanne on tässä vieläkin huonommalla tasolla. 1120, Belgiassa 332 euroa Unkarissa, vain Romaniassa ja Bulgariassa minimipalkat ovat alle Unkarin tason. Ja työntekijät, jotka hyötyvät minimitulotasosta, heitä on 25 prosenttia Unkarissa. Tämän takia köyhyyttä on varsin paljon työntekijöidenkin parissa Unkarissa maalla on hyvät maatalousolosuhteet, ja on yritetty täysin hyötyä tästä tilanteesta. Prioriteettina on ollut työllisyyden lisääminen työpaikoilla maataloustuotannossa, mutta vielä tuloksia ei oikeastaan ole tullut esiin. Väestön vanheneminen Unkarissa johon liittyy myös maaseudulta pakoit. Nuoret lähtevät maaseudulta kaikkein köyhimmiltä alueilta kaupunkeihin ja tämän rinnalla oma, maanomistus on keskittynyt, että minkä takia, koska kaikkein pienimmät tilat myydään, koska varsin usein kyseessä ovat iäkkäät henkilöt. Ja nyt voidaankin nähdä, että hallitus, jolla on myös tei, maita, se myy niitä suuri, suuremmille tiloille. Tunnetaan myös taloudelliset rajoitukset Venäjän ja EUn välillä ja nämä eri syyt vaikuttavat eri ongelmiin. Voidaan nähdä, että elintarvikkeiden kulutus on laskemassa johtuen demografisesta kehityksestä ja vaikeuksista viedä. Tämän takia tuotan, hinnat ovat laskeneet aika rajustikin joidenkin elintarvikkeiden kohdalla johtuen sisäisestä tilanteesta ja johtuen vientiongelmista joten hinnat ovat laskeneet tiettyjen elintarvikkeiden kohdalla. Tällä voi olla kahdenlaisia seurauksia, kaksi mahdollista riskiä. Ensinnäkin tuottajahinnat voivat laskea, sitten ja hinta olisi silloin alle tuotantohintojen, ja tähän liittyisi myös liiallinen tarjonta. Sitten toisaalta, kun ajatellaan kuluttajan suojapuolta, hintojen pysähtyminen, stagnaatio toisi mukanaan tai voisi tuoda mukanaan suotuisamman kuluttajahintatason. Nämä kaksi ongelmaa ovat esillä, ei vain Unkarissa, vaan koko EU-sakin uskoakseni. on vaikka kaksi sektoria, joilla on vaikeus sopeutua näitä. Tietysti on monia muitakin, mutta keskityn kahteen sektorin. Ensinnäkin sektori verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin tuotanto on paljon alhaisemmalla tasolla ja markkinatoimijat valittavat kilpailusta ja, ja myös tapahtuu paljon arvonlisäverovilppiä. Ne henkilöt, jotka tällaista vilppiä aiheuttavat, harjoittavat epäreilua kilpailua suhteessa terveellisiin veromaksiin. 2013 hallitus ryhtyi toimiin ja sovellettiin arvonlisäveroa ruohoihin ja puoliruohoihin myös. Se siirtyi 25 viitteen prosenttiin. Tarkoituksena oli vähentää ALV-petoksen. Sitten maitosektori, vähän samantyyppinen ala, mutta erojakin löytyy. Maitoa on vähän vaikea viedä ja Euroopassa on ollut käytössä erilaisia ylijäämämekanismeja ja sääntelymekanismeja. Meillä on kahdenlaisia paineita pitää vähentää kulutushintoja, sitten tämä Venäjän mm, saarto, tämä aiheuttaa ongelmia EU:ssa ja ehkä tarvittaisiin toimia korjata tilanne. Maidon tuottajat ovat myös ehdottaneet, että laskettaisiin alvia maitoon 25 prosenttia, mutta tämä ei ole vielä onnistunut. He myös valittavat siitä, että supermarketeissa on tuontimaita, joka on halvempaa, koska todennäköisesti veroja ei makseta samassa määrin kuin Unkarissa, joten e- erityiskirjallisuudesta löytyy tietoja siitä, minkälaista hallituksen valvontaa voidaan harjoittaa sektorilla, jotta kaikki maksaisivat vaadittavat verot, mutta voidaan ajatella, että tulevaisuudessa alvoja lasketaan maidon kohdalla niin maito kuin se on liha-alallakin eläinten hyvinvointisäännöt ovat myös lisänneet kustannustasoa kulutta, tuottajille. Tämä ongelma liittyy erityisesti investointiin näiden tuottajien kohdalla johdannossa, niin en halua nyt keskittyä tähän asiaan, mutta mielestäni on tärkeää ottaa huomioon se, että voitaisiin joustavimmin noudattaa sääntöjä. Tätä kautta Näiden suuntausten valossa voidaan todeta, että maito- ja sianlisäkriisi ovat suuntautumassa kohti ylituotantokriisiin. Samanlainen tilannehan oli 2009. Ja Unkarissa kustannushaarukka, siis tuotantokustannukset ja myyntihinnan ero, se on vähentynyt 2012-2015 välillä. 2016 komission julkaissut analyysin Ranskan tilanteesta maastotussektorista. Tässä keskitytään erityisesti juuri näihin kahteen sektoriin. Tässä er- tehdään ehdotuksia vaihtoehtoiseksi toiminnaksi ja arvioidaan erilaisia skenaarioita ja toimintatapoja. Minä uskon, että meillä on tilastotietoja, jotka voivat perustella sen, että kriisi todellakin on uhkaamassa samantyyppisiä tietoja on käytössä. Tämä osoittaa, että marraskuussa 2013 ja 2016 maaliskuussa hintojen kehitys on ollut seuraavanlaista. Unkarissa on miinus 30 prosenttia, Slovakiassa muun muassa 20 prosenttia ja keskimäärin EU-ssa lasku on ollut 28,9 prosenttia maidon kohdalla. Sitten maitotuotannosta vielä. Todennäköisesti se lisääntyy yhdellä prosentilla asiantuntija arvioiden mukaan ja pitää ryhtyä toimiin, jotta voidaan vähentää varastoja, vähentää tuotantoa, muuttaa väliaikaisena toimena voitaisiin ajatella, että lisätään 55 prosenttisesti voi ja maitojohjen varastoja ja laskennetuksia on tehty, että voitaisiin vähentää maidon tuotantoa kolmella prosenttia nyt tästä kesän mennessä. Minulla ei ole paljonkaan aikaa, joten lyhennän hiukan puheenvuoroani hyppään tässä yhden kohdan yli ja menen suoraan loppuun. Mitä tulee maatalousmarkkinoihin, minkälaisia tulevaisuuden näkymiä on ja minkälaisia budjettiintervointeja voitaisiin tehdä. Tämä on aina vähän tuosta toimintaa ja tämä näkyy myös Ranskan ehdotukset, ne ovat varsin varovaisia ehdotuksia. Minä uskon, että selvää on, kun tarkastelee kyseisiä tilastotietoja ja erilaisia suuntauksia, niin var, on varmaankin erittäinkin todennäköistä, että EU joutuu puuttumaan tilanteeseen rahoitusmahdollisuuksien varossa sekä sianlihasektorilla että maitosektorilla. Kiitos. Kiitoksia teille tästä täsmäisestä puheenvuorosta. Nyt ehdotan sen, että siirrymme suoraan kolmanteen esitykseen. Kutsuisin Albertian Maatin nyt tänne puhujakorokkeen taakse. Mikrofoni. Hienoa olla täällä taas tänään. Näin täällä monia vanhoja kollegoita, Pauli Castro ja joten uusiakin jäseniä, Rova Schreier mukaan luettuna. Hienoa täältä ja LTO Alankomaata on nyt täällä edustettuna. En jatka puheenvuoron nyt hollannin kielellä. Eerste wil ik het... Eh, Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamentin maatalousvaliokuntaa ja onnitella siitä, että te ryhdytte tutkimaan tätä asiaa, tasavertaisia kilpailusuhteita maataloudessa. Nyt on maataloudessa nähty vaikeita aikoja. Kyse ei ole niinkään hinnoista, vaan pikemminkin pelisäännöistä vertailukelpoisia tasavertaisia kilpailun suhteita, varsinkin kriisin yhteydessä ovat loistainta poissaolojen tavoite hyvin paljon ongelmia, varsinkin sika- ja maitoalalla on kärsitty tappioita mukaan luottana jollakin viljelyaloilla. Ja tähän on tullut päälle se, että, et, että pelisäännöt ovat muuttuneet vielä vaikeammiksi. Tässä merkittävä rooli on maa neuvostolla viime vuonna. Käytiin intensiivistä keskustelua kopat kokikassa ja puhuttiin 500 miljoonan summasta maanviljelijöille ja puutarviljelijöille tukena. Nyt on kulunut osa vuotta ja vielä 60 prosenttia tuosta rahasta edelleenkin käyttämättä kriisin apurahasta. Tilanne voisi olla paljon paremminkin. Ministerineuvosto ja komissio toivon mukaan nyt varmistavat sen, että rahat vihdoinkin käytetään toinen seikka, ne tarkastellaan tasavertaiset kilpailusuhteet Euroopassa pistää silmään se, että vaikka onkin kansalliset direktiivit tai Euroopassa direktiivit, kansallinen täytäntöönpano vaihtelee. Kun tarkastellaan esimerkiksi kasvinsuojeluasioita ja muita lainsäädäntöaloitteita, niin eh, viljelijät ovat erilaisessa asemassa. Ranskalainen kollega Kuopa Kokikan kokouksen viikolla totesi, että viljelijöiden tilanne vaihtelee suuresti ja hyvin intressit keskusteltiin suurista eroista. Voin antaa esimerkkejä. Mikäli toimii alkomaiden eteläosassa, siellä diesel maksaa 20, 20 paljon enemmän kuin esimerkiksi Pelkian puolella, mikä menee muutaman kilometrin päähän Belgiaan. Joten minun maassani tuotantokustannukset mukaan ottaen myöskin Tanskassa, siellä kun turvallisuudesta, laadusta ja vientikustannuksista viljelijä maksaa tästä, tästä kaiken itse, muissa maissa ei. Tässä saattaa olla merkittävä ero esimerkiksi sika, sian lihan tuotannossa per sika tuotantokustannukset vaihtelevat hyvin suuresti maasta toiseen. Tällaiset tuotantokustannusten erot ovat sellaisia, että niistä ei päästä helposti eroon. Ja nyt täytyykin tarkastella tätä tilannetta. Ja verottaminen ei ole Euroopan toimivaltaan kuuluva asia, mutta Euroopan parlamentti ja komissio kuitenkin toivon mukaan varmistaa tasavertokilpailusuhteet. suhteet. Pitää varmistaa se, että tämä tulee neuvostossakin asialistalle ja tämä on talousministeriö tästä keskusta, mikä tarkastellaan edestä neuvoston kokousta. Siellä puhuttiin kyllä kriisistä, mutta samanaikaisesti kun tarkastetaan tilojen saamia tukia, ja isänvaltiot voivat itse päättää, kuinka nämä tukirahat käytetään, tukirahat, joita saadaan kuitenkin tilan, tilojen lukumäärän suhteen. Tällaista. Te olette vastuussa tasavetta kilpailusuhteista Euroopassa. Ja te se verrankuuttaa siitä, että neuvosto vihdoinkin ottaa tämän esiin ja että komissiokin tähän tarttuu. Nyt täytyy varmistaa, että tämän tyyppiset äh, perustanalaatuiset äh, ongelmat ratkaistaan. Tämä ei vastaa viljelijän realiteetteja ja todellisuutta tiloilla. Joissakin maissa rahat menevät viljelijöiden hyödyksi. Joissakin maissa tämä ei toteudu näin suoraan. Ja pohjoisen ja etelän välillä on suuri ero myöskin Euroopassa, eikä tämä voi olla mielekästä eurooppalaisessa maatalouspolitiikassa, maanviljelyssä ja puutarhaviljelyssä. Mutta kyse paljon muustakin. Yhä enemmässä määrin on taipumuksena sanoa, että pitäisi käyttää oman alueen tuotteja, tuotteita. Ei siinä mitään kun on esimerkiksi laadusta, mutta, mutta mikä on sitten Euroopassa tuotanto ja mikä ei. Ja kun tarkastellaan matalinta hintaa ja kilpailutusta, silloin saattaa olla, että pyritään myöskin suojelemaan oman alueen tuottajia. Mutta todellisuus on myöskin otettava huomioon Alankomerin isä itäosassa 30 kilometrin päässä Ruuden alueelta. Siellä on alueellista tuotantoa, mutta peruata tuodaan muualta. Ei minun mielestäni tämä olisi sellaista Eurooppaa, joka tekee meidät vahvaksi. Nyt on tärkeää, että tuollakin alalla tarkastellaan sitä, mitä kilpailuviranomaiset elyttävät että mitä ilmastonkin kilpoituksen suhteen voitaisiin tehdä. On tärkeää, että neuvosto ottaa nämä asiat puheeksi. 60 prosenttia 500 miljoonasta on vieläkin käyttämättä kriisiavusta. Ja kansalliselle tuelle on liikkumavaraa, näin sanottu, mutta toteutuvatko eh, tässä periaatteessa suhteet viljelijöiden kohdalla? tässä kysymys. Nyt pitäisi esittää komission kysymys, että varmistaa, että puutarhaviljelijät, sian vihan tuottajat ja muut. Tällä hetkellä kustannukset, joita viljelijät joutuvat maksamaan eri joissa vaihtelevat suuresti toisistaan. Yhteiset markkinat ja tasavertaiset kilpailusäännöt. Tämä ei tavoitteena. En usko, että jotka on tärkeää on tuota ihmisen elintarvikkeita. Miksei sitä voitaisi yhtä lailla toimia niin kuin jalkapallossakin Euroopassa. Kaikki tietävät, että Saksa, Italia ja muut ovat äh, tästä tilanteessa, kaikki, tai on on että kaikki eivät ole tässä vertaisessa tilanteessa Jotkut ovat huippurheilijoita ja jotkut eivät, mutta nyt tämä epäsuotuisa kohtelu, jota, jota jotkut saavat kohdalleen, niin si, si, siihen pitäisi voida puuttua. Merci. Merci à vous, Kiitoksia paljon herra Maat teille tästä puheenvuorosta. Nyt viimeinen asiantuntija. Annan suoran puheenvuoron herra Hostelle. Olkaa hyvä, nyt voitte esitellä kertomuksenne tai raporttinne. Olkaa hyvä. Hieman vielä kärsivällisyyttä, että saadaan tämä esitys täällä näkyviin. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, thank you. It's... Puheenjohtaja, hyvät naiset herrat. Kunnia olla mukana kokouksessanne. Haluaisin puhua yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista. Se on lihasektorilla erityisesti yhdestä sektorista olisi kyse ja vertailisin hiukan ympäristövaatimuksia, eläinten hyvinvointivaatimuksia ja minkälaisia kustannusseuraamuksia tästä syntyy. Pohjana on eurooppalainen lainsäädäntö, Jokaisessa maassa tilanne on sama, mutta sitten on kansallinen tulkinta koskee samoja direktiivejä ja sen yläpuolella sitten nämä ka- kansalliset tuet, maat, joilla on omat säännöt, lainsäädäntö ja lopuksi tietysti täytäntöönpano. En puhu siitä tällä kertaa. Muutamia direktiivejä. Ensimmäinen nitro, nitraatti ja eläinten hyvinvointi ja jotkut muut kysymykset. Viittaan vientiin. Direktiivissä käsitellään teurastusta, sitten meillä on suosituksia ja pyrkimyksiä, mitä tulee antibioottien käyttöön. Esimerkiksi tämä on siis pohjana toiminnalle kaikissa jäsenvaltioissa, mutta sitten kansallinen tulkinta, se eroaa jäsenvaltioiden kesken. Ja näyttäisin vain muutamia esimerkkejä, mitä tulee ympäristölupiin. On erilaisia vaatimuksia jäsenvaltioiden kesken myös aika hakea ja saada lupia vaihtelee ja teroja on myös alue- ja kuntatasoilla. Sitten arvioinnit, ympäristöarviointeihin liittyy erilaisia vaatimuksia koskien tilan kokoa. Sitten lannan levittäminen typen ja fosfaattien määrä, ne vaihtelee myös ajankausittain hakemuksia myös käsitellään eri tavoin ja poikkeuslupia. Ja tämä liittyy jäsenvaltioiden tulkintaan EU-lainsäädännöstä ja se taas osittain liittyy alueiden väestötiheyteen ja eläintiheyteen. Alankomaissa ja Belgiassa meillä on tällainen oikeusjärjestelmä voidaan rajoittaa eläinten määrää, tässä tapauksessa sekojen määrää. Mitä tulee ammoniakkipäästöihin, puhutaan parhaimmista käytössä olevista tekniikoista, nekin vaihtelevat maiden kesken sitten missä, minkä väärin päästöjä pitää vähentää tiloilla ja miten pitäisi toimia tämä kaikki eroa ammoniakin suhteen myös. Sitten eläinten, eläinten tarkastukset, se on jo mainittu. Tarkastuksetkin vaihtelevat maassa toisen alankomaissa esimerkiksi lääkkeet eläinlääkäri joutuu olemaan paikalla tilalla, toisessa tilanne, maissa tilanne on eri. Samoin kustannukset vaihtelevat joissakin jäsenvaltioissa. Nämä kustannukset kannetaan, toisessa taas ei. Tein vuodelta 2014 tarkastusmaksut. Vienti sikojen kohdalla oli 50 senttiä per ö, porsas, vaikka ne kuljettaisiin vain 100-200 kilometriä eteenpäin teurastettavaksi, siis 4 miljoonaa euroa vuodessa pelkästään tarkastusmaksuja vientiä varten. Sitten kansalliset täydentävät maksut. Tässä on vain pieni valikoima. Tätä listaa voitaisiin helposti jatkaa. Ensimmäinen liittyy elintilaan per sika, 0,65 neliömetriä sanoo EU-lainsäädäntö, jos eläin painaa alle 100 kilometriä. Itävallassa Saksassa se on 75 neliömetriä. Saksassa puhutaan vähän, Ruotsa vähän yli neliömetri. Voidaan hyvinkin kuvitella, että tämä johtaa varsin suuriin kustannuksiin. Sitten raskaana olevat eläimet emakot pyysi majoittaa ryhminä sitten Alankomaissa. Kaikilla elämä on samat tilavaatimukset. Emakot pitäisi pitää ryhmässä neljä viikkoa helmöityksen jälkeen, mutta tilanne on taas eri Isossa Britanniassa ja Alankomaissa neljä päivää hedelmöityksen jälkeen, kymmenen päivää ää, äh, Itävallassa vierottamisen jälkeen, ja sen valtiossa on siis suuria eroja. Sitten ää, äh, lattiasta ainakin 40 prosenttia pitäisi olla tästä kiinteää lattia alankomaista ei direktiivi kuitenkaan vaadi. Sitten on eroja, miten määritellään tällainen tanka, äh, vahva lattia ja niin edelleen. Sitten mitä tulee eläinten typistämiseen, direktiivissä on liikuntavaraa tietyille toimille, mutta mutta tämä on kiellettyä Ruotsissa, Suomessa ja Liettuassa kansallisen lainsäädännön mukaan. Sitten kuinka paljon voidaan lastata kuljetuksia varten joissakin maissa sääntöjä on, koskevat alle 100 kiloisia sikoja ja sitten Tanskassa on tiukat säännöt pitkälle, pitkille kuljetuksille ja Saksassa myös kotimaan kuljetuksille tiukat säännöt. Mitä tulee sitten kuivikkeisiin tai olkeen, Itä- äh, Ruotsissa hyvinvointivaatimukset ovat korkealla tasolla, joten olkea vaaditaan kaikille aina. Tässä vain muutamia esimerkkejä kansallisista käytännöistä ja täydentävistä säännöistä. Sitten taloudelliset vaikutukset, joita joistakin toimista syntyy. Tässäkin on valikoimanista toimista. Minun kannaltani katsottuna kaikkein tärkeimmät. Tässä on näitä alankomaissa 19 senttiä kustannuksia, jotta voi täyttää kaikki säännöt, joita tulee EU-direktiiveistä ja omista kansallisista tulkintasäännöistä. Enemmistö tästä summasta liittyy ympäristösuojeluun, lannan levittämiseen ja ammoniakin, ammoniakipäästöihin. Muissa maissa Ranskassa, Saksassa, Tanskassa, Espanjassa, Puolassa, jotka otin tässä huomioon, kustannukset ovat paljon alhaisemmat. No, 19 senttiä, kuinka paljon se nyt on, jos menee kauppaan, ei sillä paljon saa, mutta jos ottaa huomioon neljä senttiä on tässä tuloa, vielä jos on elää sikatalosta, niin silloin kyllä 19 senttiä on iso raha. Ja vielä lopuksi yksityiset aloitteet, koska meillä on lainsäädäntöä, mutta tämän lisäksi vähittäissektori tai kuka tahansa muukin voi vaatia esittää vielä omia vaatimuksia. Tämä näkyy tässä kuvassa kansallinen lainsäädäntö, Euroopan lainsäädäntö ja sitten vielä vähittäiskaupalla voi olla omat yksityiset sääntönsä ja standardinsa ja tähän lisääntyen vielä yksityisiä aloitteita, jotka liittyvät johonkin tuoteryhmään tai konseptiin tai merkkiin. Tässä ei puhuta enää laillista vaatimuksista ja mitä, mitä hyötyä sitten on laillisista standardeista lisäkustannukset menevät sitten kuluttajan maksettavaksi ja tämä on etu Ville tavallaan, Viljellä on suurin piirtein samanlaiset toimintamahdollisuudet, mutta se, ne vaatimukset, joita kansalaisilla voi olla vielä lisää, heidän pitää sitten maksaa näistä lisävaatimuksistaan. Joten on oikeudellinen järjestelmä ja sen lisäksi yksityiset aloitteet. Ja tämä antaa tilaa erottaa eri vähittäiskauppiaita toistaan. Tätä voidaan verrata myös muihin alueisiin Euroopan ulkopuolella. Vertasin USAta ja EUta ja niiden standardeja eläinten hyvinvoinnissa. USAssa tuskin on mitään lainsäädäntöä eläinten hyvinvoinnista. Se perustuu teollisuuden standardeihin, vähittäiskaupan standardeihin ja joihinkin hyviin maatalouskäytäntöihin. Ja Sikataloudessa ainakin viljelijät tai karjankasvattajilla on suurin piirtein samanlaiset eläinten hyvinvointistandardit. Tiettyjä puutteita kyllä on, esimerkiksi mitä tulee eh, raskanoven emakkojen ryhmämajoitukseen, mutta eroja kuitenkin on. Heillä on sellainen erilainen lähestymistapa asioihin kuin täällä Euroopassa. Täällä on Euroopan lainsäädäntö, sitten kansallinen tulkinta, kansalliset lisäsäännöt, ja tässä näytin teille mm, esimerkki myös yksityisistä aloitteesta. Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä esityksestä. Nyt ehdottaisin, että me suoraan, tarvitsemme suoraan keskustelemaan asiasta odottamatta komission puheenvuoroa. Edustaja Luazu on pyytänyt ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, Kiitoksia, puheenjohtaja. Euroopan unionissa Sanotaan, että halutaan varmistaa jäsenvaltioiden välinen tasavertaisuus, erityisestikin kun on kyse eriarvoisuudesta kilpailualalla. Ongelmia on kaikilla aloilla. Tässä suhteessa uudet säännökset, niitä on vuosikymmenen ajan annettu uusien uusien päälle, ja tämä vaikeuttaa maanviljelijän työtä. Ympäristön suojelutoimet ovat myöskin merkittävässä asemassa eurooppalaiset säännökset ja myöskin jäsenvaltion omat säännökset muodostavat kestämättömän tilanteen. YMPtä haluttiin yksinkertaistaa. Olen itse maanviljelijä. Kollegoiden tavoin en ole nähnyt mitään parannuksia. Tilanne vain muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi ja suorastaan sietämättömäksi. Eriarvoisuus lainsäädännön vuoksi ja työn kustannukset, se, että jossakin maissa harjoitetaan sosiaalista polkumyyntiä, työntekijällä maksetaan surkeita palkkaa, niin tämä on myöskin ongelma. Lisäksi kasvinsuojeluaineet ovat sellaisia, että jotkut niistä on kielletty esimerkiksi Ranskassa, koska ne on katsottu syöpää aiheuttaviksi, mutta kirsikoita niillä on kuitenkin muualla käsitellään koska on katsottu, että se on aina jolla voidaan suojella. Kuluttajien suojelu ja eurooppalainen säännö tässäkin suhteessa monimutkaista tilannetta. EFSA on arvioinut tämän aineen kieltämistä ja katsonut, että Ranskan päätöksellä on kielteinen vaikutus ranskalaisten kirskan viljelijöiden toimiin. Ja tämä tietystikin aiheuttaa ongelmia kilpailussa. Jäsenvaltiolla on kuitenkin mahdollisuus itse ryhtyä tällaiseen lainsäädäntöön Euroopan lainsäädännön lisäksi. Tämä on yksi ongelma. Edustaja Häittämä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan ensin kiitän tämän tilaisuuden järjestämistä. Erittäin tärkeä aihe tässä valiokunnassa käsitellä. Tähän liittyy monia eri puolia lainsäädännön kannalta pitää huolehtia, että ympäristökysymykset todellakin vaikuttavat samalla tavalla, ollaan korkealla tasolla ja sitten pitää tarkastella globaaleja standardeja. Ja tämä pitää näkyä myös vapaakauppasopimukseen, miten nämä vaikuttavat. Sitten rahoituskysymykset maataloudessa henkilökohtaisesti haluaisin suurempaa joustoa jäsenvaltioille myös, mitä tulee 68 artiklaan, jossa puhutaan tuotantosidonnaisesta tuesta ja sitten toimenpiteet, joita on ehdotettu jäsenvaltioille ja komissiolle, että kaksinkertaisen tukia ilman, että voidaan kiertää näitä sääntöjä. Sitten valtion tuet, joka on varsin korkealla tasolla. Tässä tilanne vaihtelee entistä enemmän. Mitä olette siitä mieltä, että jäsenvaltiot myös itse tällä hetkellä haluaisivat tällaista kriisirahastoa? Tämä tavallaan jatkaa näitä valtion tukijärjestelmiä, joilla olisi samanlaiset vaikutukset jäsenvaltioihin, nämä varat. Pitäisi antaa tällaista tulotakoa kaikille sektoreille. Haluaisin mielelläni vastauksen näihin kysymyksiin. Oui, monsieur Dess. Edustaja Dess. <clears throat> Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja sydämelliset kiitokset näille neljälle asiantuntijalle, jotka täällä kertoivat äh, asioista. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Minä halusin esittää muutamia kysymyksiä. Ensimmäisessä esityksessä puhuttiin tästä suuresta joustavuudesta, joka maatalousuudistuksen jälkeen on. Minun mielestäni se ei ole niin hyvä asia, niinhän se kävi ilmikin me eh, koemme valtaisia kilpailun vääristymiä Euroopan unionin sisällä johtuen maatalousuudistusten epätasaisesta täytäntöönpanosta ja suurista eroista, joita jäsenvaltioiden kesken on. Mitä ehdotuksia tässä on? Meillä ei ole pelkästään suuria eroja eh, maksujen eh, kohdalla ensimmäisessä pilarissa jäsenvaltioiden välillä, vaan myös valtaisia eroja jäsenvaltioiden sisällä. Meillä on jäsenvaltioita, katson tässä puheenjohtaja, Ranskassa esimerkiksi maksetaan 10 eurosta hehtaarilta tuhanteen euroa hehtaarilta. Kyllä tässä täytyisi jotain tehdä. Ja sitten Albert, sinä puhuit tästä 500 miljoonasta eurosta, jotka on otettu annettu käyttöön. Eikö olisi ollut parempi, että nämä 500 miljoonaa euroa olisi käytetty markkinan ö, keventämiseksi olisimme esimerkiksi voita voineet tukea niin, että voimme palmuöljyä Indonesiasta korvata voi rasvoilla Euroopasta. Tämä olisi ollut paljon tehokkaampaa kuin, että rahat olisi jaettu tällainen tasaisesti ympäriinsä ja 60 prosenttia ei vieläkään maksettu. Ja se, mikä minua kovasti huolestuttaa, ja siitä ei nyt ole vielä puhuttu, on huomattavissa, että jäsenvaltioissa viljelijät varmistavat, että toisen eh, jäsenvaltion tuotteet katoavat kauppojen hyllyiltä. Ja jos me hyväksymme tämän, niin sitten meillä ei ole sisämarkkinoita, jos meillä ei ole enää saksalaisia tuotteita Ranskassa, ranskalaisia tuotteita Italiassa, koska tällaisten radikaalien toimien kautta sitä torjutaan. Kyllä tässä täytyy toimia, etteivät eurooppalaiset sisämarkkinat tuhoudu. Minä olen erittäin huolestunut, kun näin Itävallan vaalituloksen Eilen meidän on varottava, ettei Eurooppa räjähdä käsiin. Minä olen 50 vuotta seurannut yhteistä maatalouspolitiikkaa ja minulla on sellainen vaikutelma, että viimeisessä äh, maatalouspolitiikan uudistuksessa menimme pois yhteisestä maatalouspolitiikasta aika pitkän askeleen. Di Castro. Niin, minäkin haluaisin kiittää asiantuntijoita, näitä mielenkiintoisia esityksiä. Minäkin äh, olen äh, todennut, että meillä on epätasa-arvoiset edellytykset eri jäsenvaltioissa ja vaarana äh, on se, että yhteinen maatalouspolitiikka uudelleen kansallistetaan. Ja kuten edeltäväkin puhuja sanoi, me huomasimme, että maito- ja juustoalalla on ollut kriisi, hinta on romahtanut melkein 30 prosenttia marraskuusta 2013 tähän päivään. Me emme reagoineet tähän eurooppalaiseen ongelmaan eurooppalaisilla ratkaisulla. Me tämän tehtävän jätimme jäsenvaltioiden harteille. Myöskin nämä 500 miljoonaa, jotka komissio antoi käytettäväksi, mm, ne me jaoimme jäsenvaltiolle ilman minkäänlaista vaikutusta. Nyt kollega D sanoi, että me suurta osaa ole edes käyttäneet, joten tämä uudelleen kansallistamisen riski on vakava ja me emme löydä ratkaisua ongelmiimme. Meidän on palattava eurooppalaiseen suorempaan politiikkaan, jossa tehtäviä ei jaeta jäsenvaltioille. Joustavuuden äh, vaarana on se, että se on tällaista uudelleen kansallistamista takaoven kautta. Meidän on löydettävä eurooppalaisia ratkaisuja ja eh, toivoisin, ja tässä nyt haluaisin esittää kysymyksen eh, herra Maatille. Mitä mieltä te olette tästä puolenvälin arvioinnista? Pitäisikö meidän se eh, tehdä vai onko tämä vain jokin tekosyy? Koska jos sen haluamme todella toteuttaa, niin silloin meidän on puututtava lainsäädäntöön. Muuten se on pelkkä hypoteesi. Kiitoksia. Grazie. Madame Petir. Edustaja Petir. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem svim... E, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita heidän puheenvuoroistaan. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen unkarilaiselle kollegalle. Tämä liittyy ALVeen, ALVeihin liittyviin toimiin ALVen alentamiseksi. Onko te mitään konkreettisia tuloksia näistä pyrkimyksistä? Oletteko te laskeneet arvonlisäveroa 25-5 prosenttiin vain silloin, kun on kyse sijaan ruhoista tai puolikkaisista ruhoista, vai koskeeko tämä myöskin maitotuotteita tai muita tuotteita, vai koskeeko pelkästään sianlihan tuotantoa kriisin aikana? Edustaja Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik... Eh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Olen tyytyväinen tietysti tähän tapaamisen viime viikolla. Puhuimme myös maatalouden kriisistä ja nyt tulee todella selväksi, missä on kyse. Olen todella tyytyväinen tähän ja on hyvä, että meidän pitää täällä jotakin yhdessä tehdä. Ja sitten ensimmäisen kysymyksen esitän herra Maatille viime vuonna. Alkoi tämä Venäjän voikotti ja tämä on sitten vaikuttanut maatalouspolitiikkaan. Konkreettinen kysymykseni onkin 5 miljoonaa euroa ensin, nyt jo puolitoista miljardia euroa. Tämä todettiin viime viikolla pitäisi varmistaa, että tämä raha myös tulee. Mistä tämä johtuu? Johtuuko se maista vai hallituksista? Esimerkiksi Alankomaissa tänä viikonlopuna puhuttiin äh, eri sektoreilla tästä mitä se Vantaan rahat myös tulevat ja miten, ja miten Ranska käyttää näitä kriisirahoja sitten Tanska tai Belgia. Meillä on ihan erilainen tilanne kaikissa maissa. Mitä voimme tehdä paremmin? Toinen kohta on tämä sertifiointi. Sitten vielä kansalaiset kansalaiset ovat todella huolestuneita, huolestuneita, he haluavat tietää, mistä tuotteet tulevat, mitä tulee etiketöinteihin, alueelliset tuotteet, niitä on helppo myydä. Onko tämä teidän järjestölle myös tärkeää välittää näitä kysymyksiä myös kansalaisille? Ja sitten on keskusteltu myös muista kysymyksistä, niin kuin tänään on nähty. Ja sitten katson tässä vasemmalle puolelle niin herra Huste puhui sikaliha sektorista sen korkeista kustannusta, ikävä kyllä. Mutta neuvostossakin tätä on käsitelty ja ministeri Van Damme käsitteli asiaa. Hän puhui varsin selvästi asiasta. Jos puhutaan, eh, investoidaan eläinten hyvinvointi- ja ympäristökysymyksiin, sitten saadaan myös takaisin rahaa vastineelle. Me tiedämme kuitenkin, että tämä ei ole mahdollista. Milloin sitten olisi mahdollista? Onhan rahan pitäisi tulla myös takaisin, mutta jälleen kerran minä en kyllä näe, miten tämä toimii tällä tavalla. Kiitos. Vielä yksi asia, saanko ihan lyhyesti? Tärkeä kysymys. Natura 2000 lintudirektiivi Euroopassa meillä komissiossa on tällainen biodiversiteettistrategia käytössä kohta. Suuret alueet kuuluvat sen alle. Suuntaviivoja antaa EU ja se on nyt pitää löytää ratkaisu. Haluaisin kuulla herran maatilta tästä asiasta, koska alakomassa tehän tiedätte, että ö, omassa provinssissani on takavarikointialueita. Sama koskee koko maata ja tiedän kollegoiltani Saksasta, Ranskasta ja muista maista, jotka eivät ole ollenkaan vielä näin pitkälle. Mi- mihin tämä etenee, jos me sovellamme näitä suuntaviivoja Tässä pitäisi löytää ratkaisu myös Alankomaille, mutta haluaisin sanoa, että tämä on tullut todella hankalaksi. Ja tämä voisi tarkoittaa jopa sitä, että maito karjan kasvatusvallan loppuu Alankomaissa. Ja... Niin, hyvät kollegat, Minusta oli kyllä yllättävää, että juuri Front National valittaa siitä, että meillä on yhtenäistä politiikkaa Äh, tässä. Tämä on kyllä äh, äh, kiinnostava tässä keskustelua. Mitä sitten, jos palaisimme uudelleen kansallistamiseen, jos meillä on Brexit, jos Englanti harjoittaa omaa politiikkaansa, jos Front Nationalis pääsee valtaan ja Ranskakin tekee omaa politiikkaansa. Eikö se tämä ole tämän kuulemisen tulos, että monilla aloilla meidän pitäisi kasvaa jopa enemmän yhteen, meillä pitäisi olla yhteisiä säännöksiä ja panna ne myös yhdessä täytäntöön. Meillä on täytäntöön toimeenpano-ongelma, katsotaan esimerkiksi ähm, eläinten hyvinvointiin liittyviä äh, sääntöjä, esimerkiksi äh, sikaloihin liittyvät säännöt, niitä ei ole pantu useaseen vuosiin täytäntöön joissain jäsenvaltioissa, joten äh, niin kauan kuin meillä ei ole yhteistä talous-, rahapolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa, maaperäpolitiikkaa, niin tällaisia ongelmia tulee olemaan, mutta Joillain aloillahan tilanne myös tasaisoittuu. Tietenkin hollantilaisella viljelijöillä on enemmän vaatimuksia kuin irlantilaisilla viljelijöillä silloin, kun eläimeten keskittymä on suuri ja syntyy hyvin paljon lietettä, niin tarvitaan myös tiukempia sääntöjä kuin paikoissa, joissa eläinten määrä on alhaisempi. Se, mikä on tärkeää, jotta kuluttaja lopulta voisi tehdä päätöksen, on se, että meillä olisi paremmat alkuperämerkinnät tai myöskin merkinnät liittyen äh, eläinten pitoon. Äh, meidän on kuluttajille osoitettava, mistä nuo äh, tuotteet tulevat ja silloin kuluttajalla on vapaa valinnan mahdollisuus. Emme halua mitään yhtenäistuotetta, vaan valinnan mahdollisuuden. Sitten täällä sanotaan, että viimeinen YMPn uudistus olisi tuonut enemmän epätasa-arvoa. En väittäisi niin, ehkä asiantuntijat voivat vastata tähän. En väittäisi, että viimeisen YMPn uudistuksen jälkeen meillä olisi enemmän epätasarvoa. Mehän yritimme ainakin nämä aluekohtaiset tuet sopeuttaa nämä pinta-alatuet, niitä me ainakin sopeutimme Euroopassa. Joo. Edustaja Ferran. Merci, monsieur Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen hieman nyt hämmästynyt, koska nyt ensimmäistä kertaa käymme poliittista keskustelua Agri-valiokunnassa. Yllättynyt siksi, että minun mielestäni maanviljely ei ole oikeastaan eikä vasemmiston alaa. Desia, De Castro jo puhuivat, että kyse on Mä siitä puolustamme eurooppalaista maatalouspolitiikkaa, mutta tämä on hieman oikaisten, liian yksinkertaisesti ilmastoasia. Se tilanne, joka valitsee Itävallassa esimerkiksi, eh, Herra de Castro, mikäli haluatte toden teolla varmistaa sen, että jäsenvaltiot eivät enää puutu maatalouspolitiikkaan, vaan komissio pystyy päättämään maatalouspolitiikasta niin äh, maatalousvaliokunnasta tästä on, tässä, on tulossa, tässä on tulossa poliittinen elin. Minun mielestäni tämä ei ole oikea paikka tätä varten, eikä varsinkaan Front Nationalin kannanotot ole tässä sopivia. Mutta haluaisin yksinkertaisesti sanoa, puhumatta tästä nyt pidempään, niin nyt kun tarkastetaan sitä, mitä Euroopan unionissa tällä hetkellä tapahtuu, ja tarkastan, että Hogan tekee. Täältä kaikki paikalla, kun Hogan esitteli hätätoimenpiteitä myöhäisessä vaiheessa. Tämä suunnitelma esitettiin, niin eikä se ole tyydyttävää. Ei se todellisella teolla otettu huomioon niitä realiteetteja ja vaikeuksia, joita viljelijöillä on. Eikä se vasta- ei pysty vastaamaan todellisiin ongelmiin. Valitettavaa kyllä. Näin on. Ja komissio on tästä vastuusta vastuussa maatalousvaliokunnalle. Jokin, kukin maa tukee omaa maataloustoimintaansa ja eurooppalaiset maatalousrahaston varat tulevat tähän lisäksi, mutta tilanne vaihtelee suuresti maasta toiseen. Jäsenvaltioiden politiikka ei ole se, jonka on tuomittava valitettavaa kyllä komission harrastama politiikka Euroopassa – Esimerkiksi maitoalalla on politiikkaa, joka johtaa siihen, että loppujen lopuksi jäsenvaltiot eivät pysty alinomaan maatalouspolitiikkaa. Tässä pakotetaan jäsenvaltiot komission päätösvallan alaisiksi. Nyt pitäisi pohtia yhteisen maatalouspolitiikan puutteita, jotka esitimme 2014, koska kaksi vuotta myöhemmin olimme sen seikan edessä, mitä nyt teemme. Katsommeko, että on sopivaa, että jäsenvaltiot ei tänään pysty hallinnoimaan maatalouspolitiikansa ohjelmasta itse. Herra Hogan pystyy täällä täysin ohjaamaan maatalouspolitiikkaa. Emmekä me täältä maatalousvaliokunnasta käsin voittele mitään. Kysymyksiä. Petir képviselő asszonyhoz csatlakozni. Kiitoksia. Edustaja Petir esitti kysymyksen ja siitä haluaisin jatkaa. Hän esitti kysymyksen arvonlisäveron alentamisesta 27 prosentista 25 prosenttiin. Tämä on päätös, joka tehtiin ja ensi vuoden tammikuusta lähtien myös maidon, siipikarjan, lihan ja munien arvonlisäveroa lasketaan 5 prosenttiin. Minun kysymykseni herra Sobogaille on, että mihin tämä sitten johtaa, jos me alennamme arvonlisäveroa 27 prosentista 5 prosenttiin, niin millaiset vaikutukset sillä on markkinoihin? Lopuksi Toivoisin, että voin antaa puheenvuoro kulkeaseen tuntijoille muutamaksi minuutiksi näin lopuksi, jotta ovat vastanneet kysymyksiin ja keskusteluun. Herra Lindberg, voitteko te puhua ensimmäisen kolme minuuttia kukinsa saa puheenjohtaja? Voitte sieltä omalta paikaltani käsin vastata. Thank you much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Käsittääkseni yksi kysymyksistä että liittyy siihen, että minun kuviteltiin tukevan jonkin tyyppistä jousto, joustavuutta ja erilaisia vaatimuksia eri jäsenvaltioissa kaukana siitä. Pikemminkin sanoisin, että ilmaisin vain, mikä tilanne tällä hetkellä valitsee. Mikä haluatte muuttaa tilannetta? Ehdotukseni on se, että lisätään avoimuutta. Tällä Varmistan se, että viljelyllä on käsissään väline, jolla pystytään vähentämään eroja jäsenvaltioiden kesken. Mikäli viljelijät tietävät enemmän eri säännöistä, jotka valitsevat eri jäsenvaltioissa, viljelijällä on sitten helpompi argumentoida jäsenvaltion hallinnon ja komission ja muiden vastapuolien kanssa siitä, mitä se pitäisi muuttaa. Niin oman kokemukseni mukaan tämä toimii. Olemme käyttäneet tietoa, jota on saatavilla muista jäsenvaltioista muuttaaksemme sitä tapaa, jolla Tanskassa asioita hoidetaan. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja herra Zabakai. Kiitos näistä kysymyksistä. Niin, kollegani jo osittain vastasikin edustaja Petirin kysymykseen ensimmäinen tammikuuta 2016 Unkarin hallitus laski arvon lisäveroa 27 prosentista 5 prosenttiin ja eh, sitten, sitten odotetaan sitä seurausta, että sianlihamarkkinat vakautuisivat. siterasi näitä kouhu, köyhyyslukuja, koska alhainen tulotaso on este ja sen takia syödään vähemmän sianlihaa. Toivomme siis, että hinnan alennus nostaisi kulutusta. Meillä ei kuitenkaan ole luotettavia tietoja siitä, miltä tilanne näyttää maitoalalla, kuten kuulimme. Tässäkin on tarkoitus ottaa käyttöön alennettu arvonlisäveroaste, kuten myöskin siipikarjan lihan eh, ja munien kohdalla. Tämä on hallituksen suunnitelma, että arvonlisävero eh, astetta laskettaisiin 27 prosentista 5 prosenttiin. Porsaanlihan kohdalla päätuotteet Eli tämä puolikas ruho on se, jonka kohdalta mm, arvonlisäveroa laskettiin. Nämä lihapalat mm, ovat edullisempia. On lähdettävä siitä, että Unkarin yhteiskunnan köyhimmässä kolmanneksessa arvonlisäveron alentamisen kautta kulutus lisääntyy. Me siis toivomme, että tätä kautta sianlihan kulutus kasvaa, koska tämä toimenpide maksoi 300 miljoonaa euroa. Se on hyväksyttävää jos tarkastelee valtiobudjettia, mutta kyllä se maksaa jotain, eli sen täytyy myös tuottaa jotain. Merci, merci à vous. Kiitoksia paljon teille. Sitten herra Maat, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Sain muutamia kysymyksiä. Tässä tuli kysymys sosiaalista polkumyynnistä, jota ei haluta, en minäkään halua. Joukko Euroopan maita, ei, he, niissä ei ole vielä minimipalkkaa. Tämä vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden kesken. Ja olisi hyvä, että olisi yhtenäinen toimintakenttä. Tässäkin mielessä Euroopassa tiedän, että aloitteita on tehty minun meidän puheenjohtajakaudella me minun järjestöni tukee tätä alankomainen aloitetta. Sitten herra Häytömän kysymykseen Hänellä oli, hänellä oli konkreettinen kysymys, 500 miljoonaa euroa. Onko tämä oikea tapa tarttua asiaan? Ja mehän olemme puhuneet kriisirahastosta. Tarvitaanko jotakin lisää vielä? Jokainen tietää, että jos nyt käytetään enemmän rahaa kriisirahastossa, silloin tämä liittyy suoriin tukiin ja no, niiden kustannuksella maksetaan. Tämä on huonoin ratkaisu todella, mitä voidaan kuvitellakaan. Kaksi, parilla miljoonalla ei voida juurikaan parantaa tilannetta ja viljelijöiden joutuu kuitenkin tulla toimeen. Tämä ei ole mielestäni hyvä tapa. Hyvä tapa olisi mielestäni, että edistetään vientiä, kaupan edistämistoimia, pyritään päästä tietylle markkinoille käsiksi ja niin. Kaikkein parastahan olisi, että Juncker menisi neuvottelemaan Venäjällä. Hän menee sinne kesäkuussa, mutta huomenna jo pitäisi mennä, mitä tulee maatalouteen neuvottelut, koska Tämä on huono asia meille maatalousalalla. Nyt Venäjän kansalaiset käyttävät myös suuren määrän elintarvikkeeseen. Nämä johtuvat vain huonosta politiikasta ja boikotista. Tämä olisi hyvä myös Venäjälle ja Venä... Venäjästä kyllä pitävät eurooppalaista elämistä ja muuta, ja tässä voitaisiin voittaa tilanne. Sitten vielä tähän kriisirahastokysymykseen. Mielestäni tämä ei ole oikea ratkaisu. Albert Des kysyi, jos tämä 500 miljoonaa olisiko nyt ollut valtion tukina, tästä olen samaa mieltä, jos tämä olisiko voitu asia, hoitaa asia toisella tavalla. Olin silloin Kopan puheenjohtajana, 500 miljoonaa piti siis vapauttaa, mutta näimme mitä tapahtuisi jäsenvaltiossa käytettäisiin eri tavalla näitä varoja. Tämä ei myöskään paranna yhtäläisiä mahdollisuuksia, vaikkakin voidaan kyllä sanoa, että omassa maassamme saamme 30 miljoonaa. Tässä on mukana eri tuottajajärjestöjä, he ovat sopineet varojen käytöstä. Tämä raha ei mene suoraan tulotueksi, vaan tämä esimerkiksi alan uudelleen järjestelyihin ja tässä voimme nähdä, että se olisi investointi ja tekemät vahvemmaksi jatkossa, mutta hän on kyllä oikeassa sikäli, että su- eurooppalaisten summien käyttäminen kansalliseen agendaan varten ei vahvista maatalouspolitiikkaa. Joskus pitää äh, kalastaa niillä välillä, jotka on saanut. Ja sitten äh, herra Di Castro, hän kysyi periaatteellisen kysymyksen mielestäni. Niin tämä liittyy siihen, pitäisikö tällaisen keskipuoliväliarvioinnin tulla vai ei. Keskustelin Raskasen kollegani kanssa, hän sanoi, että tämä politiikka ei kestä kriisejä ja siitä olen samaa mieltä. Samanaikaisesti tiedän kyllä, miten Euroopassa keskustellaan rahasta ja budjetista yleensäkin. Ja jos tällainen puolivälin arviointi tulee, siihen menee 10 prosenttia muista budjettikohdista. Tämä ei ole hyvä asia minun mielestäni, mutta jos saisimme sellaisen puolivälin arvioin, että rahat on samalla tavalla käytettävissä ja politiikka toimii käytännöllisemmin ja tuettaisiin vientiä, silloin se olisi hieno asia, mutta tällä hetkellä en, vält- en välttämättä puolella puolivärin arvioita, vaikka, koska se voi johtaa Sitten Rove Schreier kysyi venäläis- Venäjän boikotista sitä, miten se vaikuttaa. Minä kerron tästä hiukan. Tämä olisi hyvä avata markkinat. Tähän voitaisiin panostaa hiukan aikaa ja niin jos Junker, Junker on katsonut, miten Alankomaissa on toivota, hän voisi oppia ja vaikuttaa ja olisi hyvä, että hän auttaisi meitä tässä Sitten etiketöinnistä, merkinnöistä. Ihmisten pitää tiedä, mistä elintarvikkeet tulevat. Se on hyvä asia. Jos ei käy tätä eri tavallisia etiköitä, mitä enemmän kuluttaja tietää, kuka on miten eläimiä hoidetaan ja mistä elintarvikkeet tuvat, tulevat. Ja silloin he ovat valmiit maksamaan enemmänkin, mutta varsin usein tätä käytetään niin, että pyritään jarruttamaan asioita, eikä se ole myönteistä, vaan tämä eh, johtaa jopa niukkuuteen. Sitten mitä tulee Natura 2000, näen tämän ongelman myös täytäntöönpanossa, sanoin Haahissa omassa pääkaupungissamme että jos tällainen vielä jatkuu, silloin viljelijät itse alkavat tarvita, tarvita suojelua ja jo tulevat Natura 2000 kohteeksi. Mutta tämä on tällainen vitsi, mutta tämä on kuitenkin vakava kysymys. Voitaisiinko toimia paljon paremmankin, se on selvää, ja nyt on aika, että vehmetään hiukan näitä rajoja luonnonsuojelun ja maatalouden välillä villat voivat hyvin suojella luonnonsuojelualueita ja samanaikaisesti omassa maassani meillä on 40 erilaista tällaista järjestöstä, mutta näitä löytyy muistakin maista, joissa viljelijät hoitavat äh, luontoa ja saavat myös rahaa. Tämä olisi keino ratkaista ja eikä pitäisi liian dogmaattisesti tarkoittaa näitä kysymyksiä on aina omat valiokuntansa. Kaikki voisivat kuitenkin osallistua siihen, että vähemmän dogmaattisesti käsittelemme näitä eroja luontokysymysten ja maatalouden välillä. Sitten tuli vielä kommentti yhdeltä kollegalta, ne hän halusi kolostaa kansallista puolta, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että Ranska on kolmas maatalousviejä maailmassa ja EUn loppu loppu on sitten myös ranskaisen viljan loppu. Se on minulle ihan selvä asia. Ja myös ne tulee teidän rahanne. Tarvi, ta, täytyy kohdella eurooppalaisia kriisejä eurooppalaisesti. Se on oikea tapa toimia. Ja mielestäni myös ranskalaisten viljelijöiden pitäisi kertoa tätä samaa kertomusta. Näin peräänkuulutetaan yhtäläisiä mahdollisuuksia. Tämä olisi hyvä esimerkki siitä. Kiitän vielä näistä kysymyksistä ja toivottavasti pystyin vastaamaankin joista, joistakin niistä joihinkin niistä. Ik wilde graag ingaan op de vraag van mevrouw. Kiitoksia. Edustaja Schreierin kysymys. Hän kysyi näistä lisäkustannuksia syntyvät äh, elinten, eläinten hyvinvoinnista ja ympäristökustannuksista. Ensinnäkin mittakaava, suurempi tila ja suurempi tehokkuus auttaa vastaamaan lisäkustannuksista. Eläimet eläinten kasvatus on silti tehokkaampaa. Toinen tapa on toimia ovat yksityiset investoinnit, yksityiset jotka yhdessä yhteisten aloitteiden kanssa voivat auttaa tuotteiden tuomiseen markkinoille ja parempiin markkinahintoihin. Täten voitaisiin vastata sekä kuluttajien että tavallisten kansalaisten tarpeisiin. Mikäli olisi perustana tasavertaiset kilpailusuhteet ja samat säännöt kaikille ja kaikille tuottajille Euroopassa, ja sitten tämän lisäksi vielä otettaisiin yksityisiä aloitteita, jotka voivat auttaa yleisten aloitteiden lisäksi vastaamaan ihmisten tarpeisiin ja tuomaan lisäarvoa. Ruotsissa vaaditaan, että eläimillä on aina kuivikkeena olkia. Mikäli Espanjassa ja Italiassa ja Etelä-Euroopassa olisi sama vaatimus, seuraamukset, seuraamukset, koska oli, että lämmikkeenä ovat pohjoisessa tarpeellisempia kuin etelässä. Tämä on ilmastoon liittyvä kysymys. Ja mitä Alankomaissa on tehty, siellä on yksityisiin aloitteisiin jo ryhdytty. Ja mitä tulee esimerkiksi lihotussikkojen elintilaan koskeviin vaatimuksiin, aikaisempi ministeri katsoi, että tämä asia vietiin hyvinkin pitkälle ja tähän ei haluttu millään muulla tavalla reagoida. Eli yksityisaloitteet ja markkinavetoiset aloitteet ovat hyviä, mutta peruslainsäädäntö täytyy olla kunnossa. Eli elintilaa koskevat säännökset tulevat osittain Euroopasta, mutta ei, ei kaikkea voida myöskään jättää markkinoiden päätettäväksi. Merci. Merci. Kiitoksia teille näistä puheenvuoroista ja vastauksia myöskin ja kiitoksia myöskin tästä hienosta keskustelusta. Tämä on erittäin tärkeä keskeinen aihe työmme kannalta. Tästä saimme ajattelemisen aihetta. Kiitoksia tekemästäni työstä ja siitä, että olette valmiita vastaamaan kysymyksiin, jotka meitä askarruttavat. Tämän iltapäivän aikana hienoa, että tämä keskustelu käyntiin nyt siirrymme toiseen osuuteen. Tarkastelemme päätäntöönpanon säännöksiä, delegoituja säännöksiä, jotka liittyvät komission tekemiin päätöksiin. Edustaja komission puolelta on tulossa, joten ehdotan, että pidämme pienen tauon. Ja ennen kuin komissiosta tulee paikan päälle, voimme pitää pienen tauon ja toivottaisiin myöskin Peter Jaarille hyvää syntymäpäivää. Onnittelut. E, syntymäpäivä oli eilen, joten hieman myöhäisessä vaiheessa nämä onnittelut tulivat on tehty joka tapauksessa. Nyt odottelemme, että komission edustaja Joost Korto tulee paikalle. Je vous propose de, de... Nyt että jatkamme kokousta. Jos kortti on tullut paikalle, joten äh, meidän täytyy käyttää aika hyväksemme, aika joka meillä on käytettävissämme. Ehdottaisin, että kaikki istuutuisivat paikoilleen, jotta voimme käydä tätä keskustelua komission edustajan kanssa. Kiitoksia. Kyse on keskustelusta, kuten tiedätte, komission edustajan kanssa täytäntöpanosäännöksistä ja delegoiduista säännöksistä, jotka liittyvät maatalousmarkkinoilla valitsevaan kriisiin. Hienoa, että Joost on paikalla. Tilkot säännökset, jotka liittyvät nyt markkinoilla valitsevaan kriisiin, on aiheena komissaari Oukan ilmoitti maatalous- ja kalastusministerineuvoston kokouksen näistä kahdesta säädöksestä 14. maaliskuuta. Parlamentille nämä lainsäädäntöaloite on toimitettu. Nämä koskevat maitoalaa. Delegoitu säännös hyväksyttiin, delegoitasetus hyväksyttiin kiireisenä menettelyllä, kiireisessä menettelyssä, joten se on astunut jo voimaan, mutta kuitenkin parlamentilla on mahdollisuus siitä huolimatta edelleenkin sitä vastustaa. Tämä liittyy täytäntöönpanoasetukseen samasta asiasta. 11. huhtikuuta 2016 komissio antoi säännöksenä liittyy maito- ja maitoalan tuotteiden suunnitteluun ja tämän päätöksiin, suunnitelmiin ja päätöksiin, jotka liittyvät maitoon ja maitoalan tuotteisiin. Nyt äh, kysyn toistakin lainsäädäntöaloitteista, joka liittyy maatalouteen. Ja myös sitä käsitellään Agri-pääosastolla parhaillaan. Näistä kahdesta säännöksestä, herra Korte, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi tästä pienestä viivästymisestä. Kiitän myös, että tämä kohta on otettu esityslistallenne tänään. Ennen kuin vastaan teidän kysymyksiinne hiukan maatalousmarkkinatilanteet, se on todellakin kaukana tyydyttävästä. Ikävä kyllä edelleenkin hinnat ovat varsin alhaisella tasolla, tietysti maitosektorilla ja sianliha-alalla. Siksi on aivan välttämätöntä tästä tänään keskustella. Ja voin päivittää hiukan sen suhteen, mitä komissio on tehnyt ja mitä komissio aikaan. Um, do not intend, uh, <clears throat> Mr. President, to go into... Puheenjohtaja, en käy läpi joka ikistä toimenpidettä, jotka, joita komissio on toteuttanut Maaliskuussa komissaari Houkan ilmoitti 13 ylimääräistä toimesta, joilla voidaan toimia kriisiä vastaan maatalousmarkkinoilla, mutta pyyntönne mukaisesti yritän tänään keskittyä delegoituihin säädöksiin. Tietenkin paljon työtä on meneillään. Edelleenkin hallinnoimme yksityistä varastointia ja varastointitukijärjestelmää on tämä maatalousmarkkinoiden työryhmä, joka kokoontuu. Ja olette kutsunut herra Virmanin, joka johtaa tätä. Myös muita jäseniä on kutsuttu paikalle huomenna. Komissio on myös varannut rahaa kaupan edistämiseen maataloustuotteiden kohdalla. Ehkä muistattekin 30 miljoonaa euroa, jotka varattiin maito varten Syyrian anteeksi, kyse oli eurooppalaista maito-ohjelmasta. Tätä ohjelmaa on myös toteutettu käytännössä ja tietenkin komissaari ja komission yksiköt aktiivisesti etsivät uusia markkinoita ulkomailta. Itse asiassa komissio vierailikin Japanissa ja Kiinassa viime viikolla juuri tämän takia. Mutta nyt enemmän siitä, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun komissaari teille kertoi asioista pari viikkoa sitten. Ensimmäinen toimenpide, jonka ottaisin esille, on asia, jossa parlamentin hyväksyntää ei tarvita, mutta edelleenkin se on todella tärkeä kysymys, nimittäin katon nostaminen, kun osataan interventiovarastoihin varastonta maitoa, korttomaitoa. Asetuksessa on maksimimäärä 150 000 tonnia maito, rastuttavalle maitojauhelle ja voille. Yli tämän tason, sitten kun tähän tason on päästy, komissio joutuu siirtymään kilpailujärjestelmään, joten me emme enää osta kiinteän hintaan, vaan tarjouskilpailun kautta. Omista kehityksistä kaksinkertaisten katto 280, 218 000 maitojohtaja 100 000 voin varrella. Tämä hyväksyttiin nopeasti neuvostossa. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt meillä on mahdollisuus edelleenkin ostaa maitojauhetta ja voita paljon pidemmän aikaa, kunnes saavutamme 218 000 katto. Kun komissio ostaa näin huomattavia määriä, sehän ei ole hyvä merkki mistään. Se vain tarkoittaa sitä, että markkinat eivät vedä. Meillä ei ole mitään ongelmaa kuitenkaan voin kohdalla, vain tämä maito on ongelmana. Ja tämä vain osoittaa, että kriisi maitosektorilla on todella syvä. Näin on tehty. Sitten tämä uusi järjestelmä lisät viime viikosta lähtien korkeampi katto on ollut käytössä. Sitten yksi toinen asia maitosektorista puheenjohtaja. Te viittasittekin tähän jo itse hiukan. Oikeastaan tämän kaksikin näitä toimenpiteitä, jotka komissio hyväksyi jotta rohkaistaisiin vahden, va, vapaaehtoisiin sopimuksiin viljelijöiden kesken, jotta he suunnittelisivat maitotuotantoaan. Tämä on täytäntöön täytäntöönpanosäädös 222 yhteydessä markkinasääntelystä ja myös delegoitusäännös. Delegoidut säädös ja täytäntöönpanosäädös molemmat on nyt hyväksytty ja ovat olleet voimassa 13. Loka- äh, huhtikuuta lähtien, niin niitä sovelletaan puolen vuoden ajan lokakuulle saakka, 12.10. saakka. Sitten yhteinen markkinajärjestely, perusasetus tässä tapauksessa – mahdollistaa sen, että voidaan vielä laajentaa jatkossa maksimissaan kuuden kuukauden ajan tätä järjestelyä, joten vapaaehtoisia sopimuksia voidaan nyt sitten tehdä. Aikaraja on alkanut ja meneillään. Ja jos sallitte, ehkä selittäisin lyhyesti, miksi tämä on niin tärkeä juridinen väline ja miksi vetoamme siihen, että parlamentti suhtautuisi myönteisesti tähän, kun se valvoo delegoituja säädöksiä. Jos me tarkastelemme kehitystä, niin miksi tämä on tärkeää? Miksi on tärkeää rohkaista maidon tuottajia tuottamaan vähemmän Euroopassa? Ja miksi se on niin vaikeaa ilman näitä erityistoimenpiteitä? Jos tarkastellaan tilannetta maitomarkkinoilla EU-ssa, mielestäni on kolme tekijää, jotka aiheuttavat vaikeuksia. Ensinnä kiistatta markkinahintojen romahdus kaikkialla maailmassa. Maitotuotteiden kohdalla ei ole kyse vain EU-sta. Kaikki markkinat koko maailmassa kärsivät ja tämä on tulosta myös hyödykehinnoista, jotka ovat alhaisella tasolla monien muidenkin hyödykkeiden kuin vain maidon kohdalla johtuen, että kysyntä vähenee erityisesti Kiinasta. Tämä on selvästi ensimmäinen syy. Toinen syy vaikeuksille maitoalalla EU:ssa on se liittyy tähän Venäjä saarton. Venäjähän oli erittäin tärkeänä markkina maitotuotteille Euroopasta. Nyt näitä markkinoita ei enää ole ollut elokuusta 2014 lähtien. Sitten kolmas syy, se seikka, että maitokiintiöiden loppumisen jälkeen vuosi sitten olemme nähneet, että aika paljon maidon, maidon tuotanto on lisääntynyt jyrkästikin. Ja sitä vielä sitten, tämä tietysti lisää vielä vaikeuksia markkinoilla, koska jo nyt aikaisemmin oli ylituotantoa johtuen näistä kahdesta ensimmäisestä syystä, jotka mainitsin. Ja nyt sitten näemme, että lukuja tulee kuukausittain ja koko EU-ssa e noin 4-5 prosenttia maitoa enemmän, enemmän maitoa tuotetaan sen jälkeen, kun kiintiöt poistettiin. Tilanne kuitenkin vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden kesken. Kaikki jäsenvaltiot ja alueet eivät ole lisänneet tuotantoa yhtä paljon, mutta kaiken kaikkiaan lisääntyminen on ihan selvää. Se on selkeä trendi eu jos käytte nettisivuilla löytää tarkkoja lukuja kyllä maitosektorin tilanteesta. Ja tämä erityinen tekijä kriisissä on juuri se, johon yritimme puuttua näillä kahdella toimenpiteellä, jotka mainitsin. Siis tämä on mahdollisuus viljelijöille, jotka ovat järjestäytyneitä. Ne voivat järjestäytyä tuottajajärjestöihin tai voivat järjestäytyä muilla tavoin tai ammattikuntien välisiksi liittoutumiksi ja myös ne voivat järjestäytyä osuuskunniksi. Ne voivat istua nyt pöydän äärellä ja sopia yhdessä maidon tarjonnasta, tuotannosta. Yleensä tällaiset järjestelyt, keskustelut eivät olisi mahdollista EUn kilpailulainsäädännön takia. Ei ole mahdollista, että tuottajat alkavat sopia EUssa tuotannon määristä. Sitähän kutsutaan kartelitoiminnaksi. Yhteismarkkinajärjestelyllä meillä kuitenkin on vakavan kriisin yhteydessä mahdollista antaa poikkeuslupa maataloustuottajille, jos ne ovat, järjest- ovat järjestäytyneitä, että he tällaista tarjottavat. Ja juuri näin olemme toimineet. Tämä on nyt sellainen tilanne juuri olemassa. Siis tavallaan on tällainen suoja, jonka yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa, voidaan puolustaa yrityksiä, jotka haluavat sopia siitä, että tuottavat vähemmän ja voivat sitten myös näin tehdä. Ja mielestäni tämä on todella tärkeää. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tätä uutta säädöstä käytetään. Sä tuli sen markkinajärjestelyn käyttöön 2013 teidän avullanne, ja nyt me käytämme sitä sitten käytännössä ensimmäistä kertaa. Joten me täällä tänään keskustelemme, ja komissio todellakin rohkaisee meijerialaa tarttumaan tähän mahdollisuuteen. Vielä lopuksi tiivistäen puheenjohtaja käyn läpi vielä pari muuta tärkeää kohtaa, jotka ottaisin esille. Komissio on myös alkanut menettelyn, jotta perustettaisiin lihamarkkinoiden tarkkailutaho. Tällainen tarkkailutaho on jo maitomarkkinoilla, se on toiminut jo kaksi kolmekin vuotta ja komissaari Houkan ilmoitti, että hän aikoo perustaa vastaavanlaisen tarkkailuelimen, joka valvoisi markkinoita Teknisesti ajatellen voimme tehdä tämä niin, jos luomme asiantuntijaryhmän komissiossa. Ja asiantuntijoiden valinta tapahtuu avoimen haun kautta. Tämä haku on nyt julkaistu ja ehdokkaita asiantuntijoita. He voivat esittää hakemuksiaan 15.5. saakka ensimmäinen tarkkailuyksikön kokous toivottavasti pidetään vielä ennen kesää. Ja sitten saadaan jälleen uusi väline, jonka kautta voidaan paremmin seurata lihamarkkinoiden tilannetta kuin tällä hetkellä. Tässä on se sijaan lihasta, naudan lihasta, vasikan lihasta. Sitten lyhyesti hedelmistä ja vihanneksista. Hyvä uutinen tällä saralla on, kun katsotaan kauppatilastojamme ja tietojamme, niin voimme nähdä, että monet toimijat näillä sektoreilla ovat pystyneet sopeutumaan tilanteeseen Venäjän tilanteen jälkeen ja ne ovat löytäneet vaihtoehtoisia markkinoita. Ehkä muistettekin EU puuttui myös asiaan välittömästi elosyyskuussa 2014 ottaen käyttöön erityisiä toimia, joilla puututtiin hedelmä- ja vihannesalaan. Kyse on tietysti tuotteista, jotka eivät säily kauaa, ja tällä hetkellä markkinoilta näiden mekanismien kautta on otettu lähes yli noin miljoona tonnia helmiä ja vihanneksia. Kokonaiskustannukset toimenpiteessä tähän mennessä, siis kaksi vuotta, on 260 miljoonaa euroa. Ja toimenpide, joka otettiin käyttöön tänään, se raukeaa kesäkuun lopussa – ja komissio varsin nopeasti tulee esittämään uuden toimen, joka on tällainen delegoitusäädös itse asiassa, ja se on toinen delegoitussäädös, herra Andriö, jonka tulee käsittelynä varsin lähitulevaisuudessa, ja siinä puhutaan siitä, että pidennettäisiin tämänhetkistä ohjelmaa vielä vuodella, joten tämä jatkuisi ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka, ellei sitten tämä tuontikielto lopu aikaisemmin, sehän se hieno uutinen, mutta tämän, kuitenkin lähdemme siitä, että pidentää vielä yhdellä vuodella. Me olemme huolella tarkastelleet tarvetta sopeuttaa tämänhetkisiä järjestelmiä. Ja koska nyt on kolmas vuosi meneillään siitä, kun tämä järjestelmä on käytössä, ja se seikka, että monet sektorit ovat löytäneet vaihtoehtoisia markkinoita tuotteilleen, niin budjetti uudelle suunnitelmalla ja myös määrille tulee olemaan huomattavasti alhaisemmalla tasolla. Komissio pian tulee esittämään kokonaisraamit ja määrät per jäsenvaltio. Kun tarkastelemme, olemme tarkastelleet kehitystä vuodesta 2014 ja kun näemme tämän päivän tilanteen, jos ajatellaan näitä missä määrin on tartuttu näihin vaihtoehtoisiin mekanismeihin, jotka ovat olleet tarjolla lähes vuoden ajan nyt, niin noin 35 prosenttia on tämä käyttöaste. Edelleen tämä on hyvä uutinen, koska se tarkoittaa sitä, että on vähemmän tarvetta tällaisella toimenpiteellä ja siksikin nyt kolmantena vuonna voimme tehdä sellaisen ehdotuksen delegoiduksi jossa otetaan tämä kehitys myös huomioon. Vielä lopuksi rahoituksesta Komissaari varmasti teki selväksi pari viikkoa sitten täysistunnossakin, että EU-budjetissa ei ole mahdollista myöntää rahoitusta, jotta autettaisiin viljelijöitä, jotka haluaisivat vähentää maidon tuotantoa. Kuitenkin meillä on, me olemme huomattavasti keskustelleet asiasta ja pohtineet eri mahdollisuuksia. ne voisivat myöntää valtion tukia. Valtion tukea avustaakseen viljelijöitä vaikeuksissa sen lisäksi, että on näitä tämänhetkisiä valtiotukijärjestelmiä ja de minimissääntöjä. Me olemme ohjeistaneet jäsenvaltioita siitä, miten ne voivat antaa 15 000 euroa per viljelijä per vuosi vaikeuksissa oleville sektoreille. Tässä on yksi tärkeä juttu, jonka ottaisin esille lyhyesti. Tämä, tätä valtion tukea voidaan antaa myös lainan muodossa. Tietysti se pitää sitten antaa, maksaa takaisin. Tähän liittyy myös lainatakuut. Jos viljelijä sitoutuu valtiotuen, valtion tuen yhteydessä vähentämään tuotantoaan tai vakauttamaan tuotantonsa tietylle tasolle, silloin näitä tukia voidaan antaa myös apurahoina ja silloin niitä ei tarvitse maksaa sitten takaisin. Mutta se on mahdollista vain, jos tuottaja sitoutuu, ja tässä erityisesti viittaan meijerialaan, maitoalaan, tuottajan pitää myös sitoutua tuottamaan vähemmän että ei ainakaan tu- saisi tuottaa yhtään enempää, olisi omitusta alkaa käyttää valtion tukea, jossa antaisi tukea vaikeuksissa oleville viljelijöille ja silti voitaisiin tuottaa enemmän maitoa. Tämä tietenkään ei olisi mitenkään järkevää toimintaa. Näiden toimenpiteiden kuvauksen jälkeen olen nyt varmasti kertonut tästä uudesta tilanteesta mikä se on kaksi viikkoa sen jälkeen, kun komissaari täällä oli teille puhumassa. Tietysti minä toivon, että varsin pian pystytte antamaan hyväksyyn tänne tälle delegoidulle säädökselle, joka on jo käsittelyssänne koskien osuuskuntia ja vapaaehtoista tuotannon vähentämistä. Ja sitten toivon myös, että voin pyytää samaa delegoidun säädöksen, joka koskee hedelmävihannesalaa vihannesalaa ja joka tullaan teille esittämään tulevina viikkoina. Kiitoksia. Merci, merci beaucoup. Kiitoksia paljon, raportti. Voimme ottaa keskustelun. Herra Dantan on pyytänyt ensimmäisenä puheenvuoroa. Hän on myöskin esittelijä. Monsieur le Président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tiedät jo, että herra Kortte meille toimitti, osoittavat, että tällä hetkellä komissio on ryhtynyt hoitamaan kriisiä psykologisesti katsottuna. En ole varma, että se pystyy täysin kuitenkin analyysisesti toteuttamaan tämän kriisin hoidon. Komissaarit mukaan ottana budjettikomissaari tarvitsee todellista tietoa maanviljelijöiden realiteeteista tilanteesta kentällä. Maksimiapu, jota voidaan antaa valtion tukena, on 15 000 vuodessa. Mikä tuottaja sanoo, että hinnat eivät enää vastaa kustannuksia, ja mikäli tappiot on 80 senttiä, niin silloin voi tämä 15 000 saa vuodessa, mutta korkeintaan. Mutta on koskee pelkästään kansaisia tukia. Minusta tämä ei ole nähdäkseni mielekästä. Me puolustamme täällä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Mikä joka kerta, kun tulee kriisi, niin jäsenvaltiot joutuvat tämän hoitamaan, niin julkinen mielipide tulee silloin kysymään, mitä mieltä on yhteisessä maatalouspolitiikassa. Komissaari Ogan ja toivottavasti koko komissiokin hoitaa asian kuntoon. Olen vakuuttunut siitä, että tilikohdata ja säännöksiä että joita esitetään, niin niistä totesin, että ainoa tapa hoitaa kriisiä tällä hetkellä olisi kannustaa tuottajia globaalisti koko Euroopassa rajoittamaan hieman tuotantoaan. 2 prosenttia tai 2,5 prosenttia, mikäli on enemmän tarjontaa kuin kysyntää, niin tämä vastaa sitä, että jokaisella tuottajalla jokainen tuottaja jo joutui sen vähentämään hallinnollisia toimia, se, että viedään tuotteille, tuotteet markkinoille ilman, että tulee tappioita, on sitten kyse voista tai muista tuotteista. Ja muut toimenpiteet on ehdotettu niin komissio pitäisi pohtia tällaista mahdollisuutta. Mit, mitä tulee tähän lainsäädäntöaloitteeseen ja säännöksiin, joita on ehdotettu, katson, että parlamentti tulee näihin suhtautumaan suopeasti, mutta meillä pitäisi olla kokonaisvaltainen kuva rahoitustoimista, jotka liittyvät näihin säännöksiin. Mitä heille hermeen vieneksiin tulee? Markkinoisiin tuntuu osoittavan, että että joissakin maissa on ongelmia, jotka ovat muita kuin perinteisiä luonteeltaan. Komission pitäisi pyrkiä avaamaan uusia markkinoita, koska kun on kyse hedelmien vihanneksen tuotannosta ja tulevista kuukausista, me tarvitsemme selkeän vision siitä, miten nämä markkinoidaan. Delegoidun säännöksen yhteydessä pitäisi ottaa huomioon markkinoilla todellisuuden valitseva tilanne, koska tulevina viikkoina hedelmien ja vihannesten tuotanto alkaa toden teolla. Kiitoksia täsmennyksestä. Ehdotuksien edustaja Müller. Korte, Korte, Korte, vielen herzlichen Kiitoksia, Korte, näistä teidän lausunnoistanne. Kuitenkin eh, tosiseikka on se, ja ainakin Saksassa tämä on selvää, että meijerit eivät halua mitään sopimuksia, että meillä on osuuskuntia. Minä tunnen yhden osuuskunnan, joka on kääntynyt eh, tuottajiensa puoleen ja sanonut, että teidän täytyy viimeinkin vähentää eh, tuotantoa. Yksi ainoa kaikista näistä osuuskunnista yksityiset meijerit kieltäytyvät täysin täyttämästä jotain kriteerejä, joiden seurauksena tuotteet saisivat paremman hinnan. Ja meidän täytyisi Euroopassa pohtia myös muita ratkaisuja, kuten herra Deskin tänään jo sanoi. Minä ajattelin näitä käyttötukia, eli että jauhetta voitaisiin laittaa jäätelöön tai voita taas leivonnaisteollisuuteen. Ja sitten nämä 15 000 euroa Valitettavasti eh, Saksassa eh, Saksan maatalousministerit ovat jo sanoneet, että tämä 15 000 euroa per tila, sitä ei haluta ottaa käyttöön. Emme me ole päässeet eteenpäin. Komissio heittää pallon jäsenvaltioille, jäsenvaltiot heittävät pallon takaisin komissiolle. Rahaa ei näytä olevan missään, eli uusia määrärahoja ei löydy, joten minä eh, pohdin, että eikö meillä pitäisi olla joku toinen senlainen toimenpide Euroopan laajuisesti täysistunnossa. Sanoin jo, että tällainen eh, eh, määräaikainen tuki maitokarjan vähentämiseen olisi mielestäni toimivin. Meidän pitäisi keskustella tästä tällainen Euroopan laajuinen markkinasopeutustuki. Se veisi nopeiten maitoa pois markkinoilta. Merci, Monsieur Osling. Kiitoksia, edustaja Hoisling. Niin, rouva Müller, ähm, että meillä olisi tällaisia teurastustukia, niin mehän olemme päätyneet 60-luvulle. Äh, meillä ei ole koskaan ollut eurooppalaisia teurastustukia, koska sitten äh, lehmät toivat jostain muuta tai maito. Ja tämä on juuri sitä, mitä komissio ei vieläkään ole selittänyt. Minä olen pettynyt sen jälkeen, kun meillä oli pitkä keskustelu, ettei komissaari yhtään huomioinut ehdotuksia, joita meillä oli. Emme monessa asiassa olleet samaa mieltä, mutta selvä oli se, että määriä on vähennettävä. Sitten komissio sanoi, että se on jäsenvaltioiden tehtävä. Jäsenvaltiot voivat tarjota ohjelmia ja tuottajaosuuskuntien pitäisi sopia asiasta Meijerin kanssa. Me tarvitsemme Euroopan laajuisen toimenpiteen. Ei tämä muuten toimi. Ei yksi valtio voi vähentää tuotantoa tai yksi meijeri kuin muut jatkava tuotantoa. Ei se tule onnistumaan. Me tarvitsemme eurooppalaisen ratkaisun ja sen on tultava komissiolta eivät kaikki jäsenvaltiot kykene rahoittamaan tätä, kun katsotaan joidenkin jäsenvaltioiden budjettitilannetta, vaan jotkut jäsenvaltiot pystyvät siihen, joten olemme varsin kaukana ratkaisusta tähän eurooppalaiseen kriisiin. Puhuitte tätä markkinavalvon, tästä markkinavalvonnasta myös lihamarkkinoilla. No mitä tämä markkinavalvontayksikkö tekee? Hinnat ovat huonot, mitä sitten? Sillä yksiköllä pitää olla myös välineet käsissä missään, että se voi sanoa, että jos liikaa on markkinoilla, niin sitten on ohjattava tuotantoa, mutta tätä te pelkäätte aivan valtavasti. Me tarvitsemme myös määrien ohjausta. Jos ette tätä keskustelua halua käydä, niin sitten kaikki muut toimenpiteet ovat turhia. Mitä me sitten teemme, kuin kaikki varastot ovat täynnä voita tai maitojauhetta? Mitä teemme? Avaamme lisää varastoja. Mm Eihän tässä ole mitään kriisin ratkaisua edes näkyvissä. Komissaari matkustaa ympäri maailmaa ja myy maitoa. Kyllä me olemme maidon vientiä lisänneet, mutta ei markkinoilla ole mitään tapahtunut. Eivät nämä toimenpiteet ole auttaneet. Milloin te vihdoin ymmärrätte, että eurooppalaisin toimenpitein meidän pitäisi myös rajoittaa äh, määriä, muuten, voi, muuten emme saavuta mitään, muuten koko maitoala äh, päätyy kaikkien aikojen pahimpaan kriisiin ja jotkut meijerit ovat jo sanoneet, että maidon hinta lasketaan alle 20 sentin. Tämä on taloudellinen katastrofi. Äh, tässä kokonainen ala romahtaa. Milloin komissio ymmärtää tämän vihdoin? Oui, merci. Um... Kiitoksia. Edustaja Loiseau. Oui, merci, président. Concernant les crises agricoles. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee maatalouskriisiin ja komission yritykseen korjata tätä tilanteen vaikeahan se on, sanoisin jopa, että mitä ne on tehty. Raskainen tutkimus tiivistää mielestäni aika hyvin tilannetta. Tällä hetkellä 53 prosenttia viljelijöistä Ranskassa ovat huomattavasti vä- ovat nähneet, että heidän tulotaso on vähentynyt 14 prosenttia on sitä mieltä, että, että aikovat lopettaa toimintansa tämän vuoden loppuun mennessä. Se on dramaattista, minkä takia he ovat todella järkyttyneitä hintatason laskusta ja hallinnollisesta taakasta myös. Sitä on liikaa komissaarimme Hogan on tukenut maitosektorin hintojen laskua ja sam- että tämä kriisin levitä muillekin alueille. Tämä kriisi tunnetaan myös helmän vihannesalalla. Samoin vilja-alan kriisi on varsin huomattava. Tällä hetkellä ongelmana on se, että viljeleiden tuotantokustannukset ylittävät äh, myyntihinnan. Tässä on tuloksia YMPstä. Tämä on tällaista stereillä keskustelua, mitä näistä kysymyksistä käydään. Eikä, kysellä, eikä poikkeuksella rahoitustuolta tätä kriisiä ratkaista. Ratkaisu löytyy siitä, että radikaalisti muutetaan Euroopasta maatalouspolitiikkaa. Mielestäni sen pitäisi uudelleen antaa kaikki välttämättömät keinot jäsenvaltiolle, jotta voivat itse päättää eh, tilanteesta ja lopettaa sen, että e- e- epäreilu e- kilpailu maataloudessa loppuu Euroopassa. Sitten tär- tärkeä on myös tämä hallinnollinen taakka, jonka kanssa viljelijät kär, kärsivät. Se aiheuttaa lisätyötä ja stressiä. Pitäisi määritellä politiikkaa, joka ei vedä hintoja alaspäin, eikä puolla aina suurta, suurteollisuutta. Tässä joitakin kohtia, joita komission pitäisi nopeasti pohtia, että maatalousmalli pitää myös uudelleen miettiä joko teollista maataloutta ja vallattaisiin ulkoisia markkinoita toimeen amerikkalaisen malliin. En kuitenkaan haluaisi tätä, tai sitten sellainen maatalous, perinteistä maatalous, jossa varmistetaan oma varaisuutemme elintarvikkeiden alalla. Tässäkin toimintamme on varsin ristiriitaista ja epäjohdonmukaisuutta. On todella tyrmistyttävää, mitä täällä toimitaan, näin kuinka paljon täällä on meppejä paikalla ja kovinkaan paljon, jotka tukevat tätä politiikkaa. Ymmärrän, että viljelijät ovat eh, heitä inhottaa tämä EUn harjoittama politiikka tällä hetkellä. Olen sitä mieltä, että tämä on varmastikin tai siis syy on varmasti se, että monet teistä eivät ole mitään, te ette ole viljelijöitä eikä tämä tavallaan koske teitä riittävässä määrin. Edustaja Bouvet. Alors. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että niin näkemykset menevät oikeaan suuntaan. Hän puhui tämän selkeän sanakäänteen ja osoitti, kuinka eri mieltä voimme olla komission kanssa. Erityispolitiikassa on epäjohdonmukaisuutta. Epäjohdonmukaisuus ei kyllä auta ongelmien ratkaisemisessa uudelleen kansallistaminen tukien suhteen ja kansallistuet eurooppalaisten sijaan. Tähän on jo ryhdytty, kun maatalouspolitiikka uudistettiin. Ja nyt sitten nähdään, ollaan. Kaiken kaikkiaan ollaan nyt väärillä teillä, hakoteillä. ja sektoreilla, mikäli maanviljelijöitä vaaditaan vähentämään tuotantoaan, niin, niin tästä tulee noidan kehä. Mikäli ei kokonaisvaltaista politiikkaa niin, että määriä voidaan säännellä, silloin ollaan pulassa. Eikä kyse ole yksinkertaisesti standardeista. Kyse myöskin alkuperämerkinnöistä, koska komissio on kieltäytynyt maitopaketin yhteydessä yhdistämään määrien hallinnoinnin nimikkeisiin ja hintasääntelyyn. Tämä on maitoalan ongelma. Mitä lihasektorin tulee? Te puhutte kriisistä, mutta ette kuitenkaan otat esiin yhtä tärkeää kysymystä, joka tulevina kuukausina merkittävä. Kyse on komission sopimuksista Kanadan kanssa ja Yhdysvaltain kanssa – Neuvottelut meneillään myöskin Merkosuurineuvottelut ovat käynnissä. Tänä päivänä, mikäli nämä sopimukset hyväksytään, 20-30 prosenttia naudanlihan ja muiden tuotannon yhteydessä tulee tapahtumaan vähennystä. Ja, ja kriisi kun on meneillään, tämä on karmaisesta kehitystä. Tämä koskee naudanlihaa ja sienlihaa. Tilanne on siellä samanlainen, koska Kanada tulee sien, sienlihaa. Yhdysvallat ja Merkosur myöskin tuovat lihaa Eurooppaan. Tästä tulee noidan kehä, pirulen sellainen. Teillä nyt on mahdollisuus toimia niin, että tämä ei maksa mitään. Te voitte äh, vetää takaisin kaikki nämä pakapasopimukset. Eli maatausalasta ei pitäisi tällaisia sopimuksia tehdä. No, Oivuh. Hoibuh. Kiitoksia puheenjohtaja. Jose Bove sanoi tämän juuri. Mehän äh, lähän on täysin epäjohdonmukainen politiikka tässä kyseessä. Toisaalta voi olla ihan iloinen, että komissaaritasolla jo puhutaan vihdoinkin määrien vähentämisestä, mutta jos tämä pysyy vapaaehtoisena, niin sitten käy juuri niin kuin täällä on sanottu. Yhtä asiaa täällä ei ole vielä sanottu ja sen haluaisin tässä lisätä me tulemme menettämään kattavan maidon tuotanton, jos emme nyt toimi kattavasti ja rajoita tuotantomääriä. Meillä on nyt jo se tilanne, että Romanian tulee liikaa eurooppalaista maitoa ja pienet tuottajat, jotka tuottivat alueellisille ja paikallisille markkinoille, eivät laisinkaan enää pysty pysymään markkinoilla tässä yksi asia. Toisen asia on se, että aina täällä lasketaan, kuinka paljon rahaa tarvitaan siihen, että maanviljelijät pysyvät hengissä, mutta vain Saksassa me menetämme 3,1 miljardia, jos tulee 10 sentin alennus. Me pystymme tätä vähentämään. Olisimme aluksi voineet vähentää maidon tuotannon määrää, mutta emme tehneet sitä ja nyt yritetään jälkikäteen vapaaehtoisesti saada jotain aikaan. Se ei tule onnistumaan. Me tarvitsemme tämän kattavana toimenpiteenä koko Eurooppaa varten ja sen on oltava sitova. Merci, Madame Scheirner. Voorzitter, dank u wel. Vrijer. Gesproken over. Eh, Tässä puhutaan varoista maatalouspolitiikalle ja jotkut sanovat, että että enää tarvitse alkaa. Kuitenkin maitosektorin ovat tyytyväistä, että rahoja on tullut. He haluaisivat voida jatkaa, vaikka tilanne näyttää todella huonolta. Meidän pitäisi hyvällä harkita, miten jatkossa toimia. Minulla on konkreettinen kysymys 15 000 eurosta viljelijä kohtaan, mutta minulla naapurilla on 20 hehtaaria, sitten toisella on 200 hehtaaria alaa ja jollakin on ehkä vielä enemmän, joten miten tämä kaikki jaetaan? Mistä sitten on kyse? Toisaalta tämä on varsin tärkeä summa. Minun ympäristössäni on varsin e- e- erilaisia tahoja. Jotkut olisivat varsin tyytyväisiä tähän summaan. No, kysymysmerkkiä varsinkin, jos kyse on siitä, että tuotetaan vähemmän ja tuottajärjestöt hyvä asia sitten Junckerin suunnitelma. Mutta minulla on erityinen hollantilainen kysymys, jossa on tässä yhteydessä Alankomaissa. Monet viljelijät ovat äh, saaneet 50 senttiä maitolitralta, mutta nyt on monessa ympäristösääntöjä ja direktiivejä. Minulla on konkreettinen kysymys. Olen envivaliokunnassa ja siellä olemme käsitelleet Volkswagen-tapausta. He saavat enemmän aikaa, jota täyttävät tavoitteensa, jos katson omaa maatani ja ajattelen myös tätä kiertotaloutta ja lannoitusta. En, ehkä voisi jopa kielessä vastauksen, koska Van Damme, ministeri Van Damme sanoi, että vastaus löytyy EU-sta. Haluaisin kysyä komissio, onko komissio, miettikö komissiokin sitä, tämä kyllä koskee muitakin maita kuin alankomaita, jonkin verran enemmän aikaa, jotta voidaan ratkaista näitä ongelmia, koska nämä viljelijät ovat rakentaneet uusia rakennuksia ja välineitä ja puhdistamaan pohjavettä ja täyttävät vesitettyjen vaatimuksia. Ensimmäinen sitten vielä toinen kysymys on todella tärkeä, saataisiin enemmän aikaa, koska tämä maksaa paljon maitoville tällainen toiminta. Kiitoksia. Merci, Monsieur Des. Kiitos sitten edustaja Des. Joo, Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös herra Kortelle tästä hänen raportistaan. Enkä minä tässä nyt väitä, ettei komissiolla olisi hyvää tahtoa, mutta herra Korte, tämä artikla 222, josta muutkin kollegat jo puhuivat, e, e, eihän se toimi vapaaehtoispohjalta. Miten meidän pitäisi e, toimia? Bayerissa 50 prosenttia maidosta on osuuskuntien hallinnoima 50 prosenttia yksityisten. Jos sitten osuuskunnille sanotaan, että tuottakaa 5 tai 10 prosenttia vähemmän, niin kyllä jotain korvauksia on maksettava. Yksityiset ovat tyytyväisiä, jos osuuskunnat vähentävät tuotantoa markkinoilla. Sitten on meijereitä, jotka ovat investoineet ja luoneet hyvät markkinat. Niiden olisi nyt vähennettävä sitten tuotantoa, niin jotka eivät ole tehneet tehneet mitään, ne jatkavat tuotantoon. Ei tämä vapaaehtoispohjalta voi toimia. Tai sitten osavaltio, tai valtiotasolla Puola, Saksa, Ranska vähentävät tuotantoa, muut valtiot eivät vähennä. Ne ovat iloisia, koska nämä kolme suurta valtiota vähentää tuotantoa ja lisäävät tuotantoaan 10 prosentilla. Ei tämä tule toimimaan näin silti haluaisin puhua siitä, mistä kollega Müllerkin puhui, että meillä olisi nyt mahdollisuus, herra Korte, että noin 200 miljoonalla eurolla voisimme voi rasvaa taas käyttää leivontateollisuudessa ja jäätelöhön tuotannossa, eikä välttämättä enää tarvitsisi ostaa kasvisöljyä Indonesiassa, jossa luodaan uusia plantaaseja meidän on katsottava, miten tämä voitaisiin rahoittaa. Minulle se olisi ollut hyvä, jos se olisi rahoitettu tästä 500 miljoonasta. Tässä ei ole pelkästään EUn vastuusta kyse, vaan myös kansallista vastuusta. Monet viljelijät sanovat minulle, että jos meillä ei tarvitsisi hyvinä vuosina maksaa niin paljon veroja ja äh, voisimme säästää huonoja vuosia varten, niin silloin pystyisimme paremmin selviämään näistä kriiseistäkin. Eli jäsenvaltion täytyisi vähän painostaa, EUn täytyisi vähän painostaa jäsenvaltioita. Ja kolmas asia, maatalousyritykset olisi halunnut tähän mukaan, mutta sosiaalialathan eivät ole meidän tehtävämme. Olisi ollut hyvä, jos maatalousmäärärahoja olisi käytetty maatalouden sosiaalipolitiikkaan. Se olisi hyödyttänyt perheitä suoraan. Mm, Saksassa työntekijä maksaa 50 prosenttia, työnantaja maksaa 50 prosenttia näistä kustannuksista. Perheyrityksiämme auttaisi se, jos 50 prosenttia prosenttia sosiaalikustannuksista rahoitettaisiin vaikkapa toisesta pilarista. Meidän pitäisi keskustella siitä, mitä toimia haluamme ryhtyä edistämään ja sitten men- määristä interventiossa. Te muistatte, että komission jäsen Cholos ehdotti 30 tuhatta tonnia voita. Sehän on ihan vähäpätöinen summa. Minä ehdotin 250 000 tonnia. Ne olisivat nyt todella tarpeen. Tarkistuksen ei saanut enemmistöä, mutta 70 000 tonnia se kai sitten lopulta oli. Mm, meillä olisi pitänyt olla mahdollisuus suuria su- määriä ottaa väliaikaisesti pois. Hoislingin halusin sanoa, että loputtomiin ei voida puuttua markkinoihin, mutta jos tuon verran voita otetaan pois markkinoilta, niin se on 500 grammaa per asukas Euroopassa. Se ei ole mikään valtaisa määrä mutta sitten tämä interventiohintajärjestelmä on poistettava, koska kun hinta on aivan alhaalla, niin silloin interventiosta ei ole mitään hyötyä. Silloin jo aikaisemmin olisi pitänyt ottaa 50 tai 80 tonnia pois ennen kuin hinnat ovat aivan maassa. Tämänhetkinen järjestelmä ei toimi. Madame Aguilera. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Kortaa hänen puheenvuorostaan. Minä, niin kuin muutkin täällä aikaisemmin, viittaisin siihen, että ei ole ihan järkevää, että teemme päätöksiä kriisitilanteessa. Ja mehän olemme tietoisia, että maataloudessa on nyt iso kriisi EU-ssa, mutta loppujen lopuksi se pitää kuitenkin ratkaista nämä ongelmat jäsenvaltioissa. Komission EU pitäisi antaa ratkaisun avaimet jäsenvaltioille. Tämä on koskee vaikka maitoa. Tämän tyyppiset päätökset tässä 232 artikla olisi hyvä, jos sovellettaisiin sitä globaalilla tavalla. Jos tämä on Tiedän tämän vapaaehtoista, tiedän sen, mutta jos ei toimita yhteisellä tavalla, niin silloin tässä ei ole mitään järkeä. Tulen Espanjasta itse, maa, joka tuottaa paljon vähemmän maitoa kuin kuluttaa sitä. Näin ollen me muutimme toimintaa jo kymmenen vuotta sitten tällä sektorilla. Kyseessä on maa, joka siis tuottaa vähemmän kuin ostaa muista jäsenvaltioista ja näin ollen Tällä hetkellä Espanjan hallitus on käsitellyt tätä globaalia ongelmaa. On vähennetty maidon tuotantoa viimeisen viiden vuoden aikana 7 prosentilla ja kuitenkin Olemme maa, joka alun perinkin tuottaa vähän, olemme muuttaneet to- toimintaamme aikaisemmin, siksi tämä ei ole hyvää suuntausta, että globaalin kriisin yhteydessä EU:ssa Valitsemme tien, jonka te- on tehty kaikissa asioissa, siis uudelleen kansallistamisen tie valitaan. En tiedä, äh, tapahtuuko ne todennäköisesti tämä juurikaan tule vaikuttamaan. Nyt on jo, jotkut maat ovat ilmoittaneet, että eivät halua viedä loppuun näitä ehdotuksia, joten olen aika skeptinen tämän toimenpiteen suhteen. Uskon, että se on hyvä toimenpide, mutta jos se valitaan, vain, jos, jos toimitaan kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla. Sitten vielä kysymys herra Kortelle. Te viittasitte tähän, että jatkettaisiin apua johtuen, Venäjän sanktiosta johtuen. Haluaisin kyllä tietää, tarkoittaako tämä vähemmän varoja. Haluaisin vielä tietää täsmällisesti, tuleeko jotakin jatkoa vai meneekö jokin aika siihen, jonka aikana mitään tukia ei saataisi. Olisi hyvä, jos pidennys tapahtuisi välittömästi niin, että mitään taukoa tai tyhjötä ei syntyisi. Ja voitta. eikä Helma Vihansala tästä kärsisi. Sitten vielä viimeinen kysymys. Minkä takia jäsenvaltiot eivät käytä 15 miljoonaa euroa tähän kriisiin ja kuitenkin se on ollut jaossa syyskuusta lähtien. Mikä tässä on ongelma? Mitä oikein tapahtuu? Kiitos. Oui, merci. Monsieur Ferrand. Edustaja Ferrand. merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollega, että voisin sanoa, että tämä on paljon melua tyhjästä maaliskuusta 2015. Olemme kaikki paikalla hyväksymässä maitoalaa koskevaa asetusta ja maitokiintiöitä. Ainakin suurin osa oli hyväksymässä. Jotkut olivat hieman vastahakoisia, mutta vain harvat. Vuotta myöhemmin havaitsemme sitten, mikä tilanne on. Sen jälkeen, kun sääntelyn purku toteutettiin 2015, nyt on edessä kriisi. Sanoisin, että tässä on halua kyllä varmistaa, että ryhdytään toimiin, mutta kaikki mikä on laadittu ja säännelty on pikkuhiljaa sitten johtanut siihen tilanne, että maiton tuotantoon puolella kaikissa maissa on ongelmia. Komissaari Hogan kriisin yhteydessä viittasi vaihdon Euroopassa ja sen tulevaisuuteen, on se että kysymyksen. Esitetty suunnitelma. Ja jäsenmät voivat päättää, haluatko ne hyötyä tuotannon tai vaikuttaa liikatuotantoon sillä, että varastointi lisätään. Komission puolella Hogan on pyrkinyt toimimaan nopeasti liikatuontoa tuotantoa on ja katsotaan, että joissakin maissa on vaikea saada tuotanto markkinoille. Tässä ei pidä sinisilmäinen. Nyt täytyy vapaaehtoisesti jo. Tässä ollaan viemässä eurooppalaista maataloutta ultraliberalismin tielle pikkuhiljaa. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Mielenkiintoista, herra Korte. Te mainitsitte kolme syytä, miksi meillä saattaisi olla kriisi. Maailmanmarkkinahintojen laskeutuminen, kaikki hyödykkeet ovat alhaisella hinnalla, Venäjän kauppasaarto. On yksi asia, joka teidän olisi pitänyt mainita, nimittäin että on paljon ihmisiä maatalouden ulkopuolella, ihmiset, joiden kädet eivät koskaan likannut, et, vaikka tiedä lehmän yhtä, erota lehmän yhtä päätä toisesta päästä, saavat kuitenkin maataloudesta hyvin paljon rahaa, saavat hyvin paljon rahaa ihan kuin olisi yksi lapsi syntymäpäivän juhlilla ja lapsi syö koko kakun paitsi yhden palan, niin on aivan selvää, ettei sitten siitä jää jäljelle riittävästi kaikille muille. Ja vaikka paljon ö, onkin tehty, niin va, te jatkaa ö, sitä siihen asti, kun lehmiä ei enää ole e, jos on sellainen tilanne, kuten esimerkiksi Irlannissa, jossa tuottajat eivät saa tuotannosta elinkeinoa, mutta osuuskunnista on tullut nyt hirviöitä. Niiden piti alun perin auttaa viljelijöitä ja meillä on tilanne, jos meillä on kriisi, mutta yksi näistä hirviöistä, osuuskunta, joka tarkoitus auttaa viljelijöitä ja yhteisöjä, päätti viimeisen kahden vuoden aikana maksaa yhdeksälle toimitusjohtajalleen yhdeksän miljoonaa euroa. Eli viisi se olisi ihan sama kuin, että olisi maksettu 5000 euroa joka vuosi kaikille maidontuottajille Irlannissa ja naudanliha-alalla meillä on tilanne, jossa tuottajat eivät saa elinkeinoa siitä, mutta silti meillä on siellä henkilö, joka sai 52,6 miljoonaa euroa. He eivät saa käsiään likaiseksi tässä työssä, mutta tekevät valtaisia voittoja ja lopulta he eivät maksa lähes laisinkaan veroja. Tässä tapauksessa noin 150 000 euroa maksettiin veroa 52 miljoonasta Eli ihan sama, mitä te suunnittelette, miten kaikki voivat saada palan kakkua, jos pöydässä on yksi lihava ihminen, joka ahmii kaiken. Miten tämä on kestävää, jos tämä jatkuu? Varmasti haluatte, että rahat pysyvät viljelijöiden käsissä, mutta näin ei käy, koska ihmiset, jotka eivät ole maataloudessa mukana tekevät miljoonia, mutta ne, jotka tekevät työnsä, ovat itsemurhan parhaalla, eikä se ole mikään ihme. Edustaja De Castro. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon sanottu, vain muutamia viimeisiä huomautuksia. Minäkin haluaisin kiittää johtaja Kortea hänen analyysistä tähän minulla ei ole mitään sanattavaa. Ongelma on se, että miten tämä, tämä asia hallinnoidaan. Artikla 122 on väline, joka ei voi toimia, koska se on vapaaehtoinen. Syntyy hyvin voimakkaita vääristymiä, joista kollega Aguilerakin puhui Espanjassa. Minun maassani tilanne on sama. 40 prosenttia maidosta tuodaan. Jos tuotantoa vähennetään, mitä sitten tapahtuu? Vain ainoastaan eurooppalainen jä järjestelmä voi toimia, joten meidän on otettava tarjonnan sääntelyvälineitä käyttöön. Me emme ole onnistuneet tekemään konkreettista askelta eteenpäin. Meillä oli mahdollisuus, meillä oli 500 miljoonaa euroa, mutta päätettiin jakaa nuo rahat jäsenvaltioille ilman, että siitä olisi mitään tehokusta vaikutusta tai itse asiassa osittain niitä ei edes käytetty. Eh, meidän täytyy tehdä kansallisia, eurooppalaisia päätöksiä eikä kansallisia päätöksiä, jos haluamme ongelman ratkaista. Kiitoksia. Edustaja Jaara. Kiitoksia paljon. Haluaisin eh, ottaa selvennyksestä minun yritykseni suuruudesta, kun on puhuttu meille 400 hehtaaria ja kumppanilla on 200 hehtaaria. No ei maailmassa kaikkea voi saada. Minulla ei ole maidotuotantoa eikä sienlihatuotantoa, joten voin melkoisen puhtain papereen osasta tämän keskustelun pari alustavaa huomiota. Halusin vain sanoa, että huonot hinnat ovat seurausta huonosta maatalouspolitiikasta muuta kuin yhteistä maatalouspolitiikkaa harjoiteta, niin ei näin suoraan voi yleistää. Pitää olla hieman reilumpi. Me keskustamme huomenna vuoden 2017 talousarviosta. Talousarvio 2017 mahdollisesti tuo lisää varoja ennakomattomia menee varten joustavampi lähestymistapa talouskriisin hallinnoinnissa tarvitaan. Mikäli lisärahaa tarvitaan, ei sitä voida aina ottaa pois maan viljelijöiltä. Huomenna budjetin kesku- yhteydessä tuosta asiasta tullaan keskustelemaan. Voisin tunnustaa erään asian. Kun on kyse määrien hallinnoinnista ja toiminnasta, Rova Müller ilmaisi asian hyvin. Jok tulos on joka tapauksessa sama tehdä niin tai näin ja mitä varastointiin tulee, joka ikinen maitotippa on tasavertainen. Mikäli on liika tuotantoa, niin sama olisi täysin ennalta kuultamatta käsittämätöntä viljan yhteydessä. Ja kun on kyse ei pidä kiinni tuotantomääristä, silloin rangaistaan. Mutta eikö tämä voitaisiin hoitaa hintaneuvotteluilla Euroopassa. Kaikki on sysähtynyt samaan koppaan. Ja sitten viljelijät itse joutuvat kärsimään osan hintojen laskusta. Miten sitten voitaisiin verotukseen puuttua ja hintatavoitteisiin. Olen iloinen siitä, mitä Hoisin sanoi määristä väärien sääntelystä pitäisi puhua niinkään kiintiöstä. Meidän täytyy puhua tässä rehellisiin sanakäänteen. Vanha maitokiintiö on voimassa on yrittävästi maitokriisejä silloinkin. Maito että niiden uskottiin meidän pelastavan, mutta eivät ne niin tehneet. Kiintiöt olivat poliittisia päätöksiä. Niistä kiisteltiin, kuinka paljon kukin maa saa tuottaa niin poispäin. Ja kuinka tämä säännellä, mutta kun on määrien sääntelystä kyse, tässä on ongelmia. Se, mikä ei käy päinsä minun mielestäni, niin yhtäältä komissio pyrkii vääriä, vääriä vähentäviin toimiin, mutta sitten kuitenkin vitan siihen, kuinka innovatiivisia viljelijät ovat. Ja tästä määrien sääntöstä pitäisi viljelijät jotenkin ottaa pois tässä kuvista. Ja sitten ne jäsenvaltiotkin pistävät sorkkaansa soppaan, niin tästä on vielä suurempi kaos. Valikunta tukee kyllä sitä, että Euroopasta sääntelyä on, mutta kuinka sitten määriä todennäköisesti vähennetään, meidän täytyy itse ryhtyä interventioihin ja varastointiin, mutta tällä vain sysätään ongelmaa tuonnemmaksi, ei tällä ongelmia ratkaista, ei viimeinen huomio. Meidän pitäisi olla riittävästi rohkeutta maatalousvaliokunnassa ja sanoa selkeästi, että meidän pitäisi pyrkiä ratkaisemaan tämä Venäjän vientikielto, tämä saarto. Ja kun tarkastaa, mistä kenkä puristaa Venäjän maatalousministeriössä on muusta lista, luottamusta lisääviä toimia pitäisi ottaa käyttöön Venäjän suuntaan, että listat päästäisiin, jotta tälläkin tavalla saataisiin lisää vientimarkkinoita avattua. Kiitos. Merci, Monsieur Sébastien. Edustaja Sébastien. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua vihanneshedelmäalaa kriisi ei ole siellä pysyvä. Se on kuitenkin krooninen kriisi ollut siellä jo vuosien ajan, eikä ole näköjä paremmasta. Komissio parlamentti ovat todennäköiset syyt ovat aika selkeitä, epäreilu kilpailu kolmesta maista ilman, että täytetään tuotantoehtoja, joita meillä täällä EU-ssa e on käytössä. Tämä koskee ympäristökysymyksiä, työehtoja ja niin edelleen. Ja myös kaupallistamisketju tässä vaikuttaa. Tästä tiedämme hyvin, olemme keskustelleet monia kertoja, tuntuu, että komissio ei uskalla ottaa huomioon, tarttua ongelmaa saavista kiinni. viljat kuitenkin vanhenevat, joten 15-20 vuoden kuluttua meillä ei enää ole tuottajia hedelmä- ja eteläisessä Euroopassa niin kuin sanotaan sitten, kun koira kuolee, niin ei ole, eipä enää haukukaan. Joten haluaisin vielä viitata yhteen konkreettisen kysymykseen, nimittäin Venäjän veto-oikeus ja tilanne Minä huolestuttaa että komissio jotenkin epäilee sitä, että voisi pidentää näitä toimia näitä poikkeuksellisia toimia telekuntosäädöksen kanssa. Sektori pyytää ei vain sitä, että pidennettäisiin näitä toimenpiteitä, vaan myös toimittaisiin tehokkaammin. Ensinnäkin haluaisin tietää, koska täällä on komissakin paikalla, aikovatko ottaa muita tuotteitakin huomioon, kun täällä oli mukana tuotteita, kuten kaaki tai gra- granaattiomena, jotka eivät olleet mukana. Ja niiden kohdalla myös hinnat ovat laskeneet ja se voi olla aivan kuolettavaa tuottajille. Haluaisin tietää, aiotaanko hyväksyä uusi päätös ja pidennyspäätös soveltaa välittömästi, koska helmien tuottajien parissa on paljon pelkoa, mitä tapahtuu, jos tätä pidennystä ei hyväksytäkään. Sitten kolmas kysymys. Komissio sanoi, että maksumekanismit eivät toimi niiden tuotteiden kohdalla, joita vedetään pois markkinoilta. Ja tietysti voidaan kysyä miksi. Siksi, koska hinnat, he maksavat, ovat varsin alhaisia, eikä oikeastaan edes kannata kerätä näitä hedelmiä. On parempi jättää hedelmät paikalleen kuin maksaa työntekijöille ja joutua sitten vielä maksamaan paketoinnista ja kuljetuksesta, kun viedä näitä tuotteita. Hedelmien kohdalla on joitakin mahdollisuuksia on elintarvikepankkeja ja mehuksi tekemistä ja niin edelleen, mutta vihannasta kohdalla tämä lähes mahdotonta. Haluaisin tietää, aiotaanko muuttaa prosesseja, jotta voidaan todellakin maksaa ihmisarvoinen hinta näistä tuotteista, koska tämä poliittinen päätös, jota monet vieläkään emme ymmärtä, kun tässä pyritään rankaisemaan Venäjää. Ja tätä kautta kuitenkin rankaisemme eh, viljelijöitä täällä Euroopassa, joita jo tarpeeksi kyllä on rankaisu tähänkin mennessä. Kiitos, edustaja Bokovic. <clears throat> Hvala za besedo. Kot smo <clears throat> danes že tu ugotovili, so ključni... Kiitoksia. Kuten olemme sanoneet, pääsyy hintojen laskemisella on äh, Venäjän äh, vientikielto ja Kiinan hiljeneminen. Emme ole maininneet alhaisia öljynhintoja, jotka ovat vähentäneet kustannuksia. Toisaalta on satoja miljoonia ihmisiä, joilla ei enää ole äh, rahaa kulutukseen. Ja tämä on myös laskenut elintarvikkeiden kulutusta. Kuitenkin, kun puhumme kaikista näistä tekijöistä, niin maatalousalalla itsessään ei ole paljonkaan tekemistä sen kanssa. Viljelijät eivät ole syypäitä näihin kriisiin. Ne ovat taloudellisia ja poliittisia tekijöitä, jotka ovat kriisin aiheuttaneet. Seurauksena on hintojen lasku ja täällä Euroopan parlamentissa ja Euroopan komissiossa ja kaikkialla Euroopassa puhumme jälleen tuista viljelijöille. Minä itse kasvoin maatilalla ja kasvatan itsekin vielä omenoita ja tunnen paljon maidon tuottajia ja voin kertoa omasta kokemuksestani, että viljelijät eivät halua tukea. He haluavat voida hoitaa oman elinkeinonsa ja siksi on syntynyt ylimääräinen konflikti Euroopan jäsenvaltioissa jossa viljelijät ovat niitä, jotka tarvitsevat tukia ja heitä syytetään ympäristön saastuttamisesta. Toisaalta me kaikki tiedämme, kuinka tärkeä maatalous on. Tämä on suuri epäoikeudenmukaisuus, koska tuottajat ovat usein poliittisten pelejen uhreja. Mm, ajatellaanpa tässä nyt esimerkiksi Venäjän kauppasaartoa. Voin kertoa siitä, mitä Sloveniassa tapahtuu. Siellä äh, ranskalainen yritys on ostanut suurimman osan maitotuotannosta ja ensimmäisenä kiintiövuonna äh, tuottajat saivat sopimuksia osuuskunnalta, jossa vaadittiin äh, sitä, että ne, he rajoittaisivat maidon tuotantoa ja sitoutuivat myös siihen, että jos maidon tuotanto ei pienenisi seuraavan neljän kuukauden äh, kuluessa ähm, rangaistus per maidolitra olisi 14 senttiä. Jos katsotte, millaiset maidon hinnat ovat nykyään, niin voitte kuvitella, mitä se vaikuttaisi mm. tuotanto jalostusteollisuudessa on suuria ketjuja, jotka näkyvät kaikkialla Euroopan markkinoissa. Ja valtiot, jotka viimeisimpänä liittyvät EU-hun, joissa teollisuus ei ole niin hyvin järjestäytynyt, kärsivät vielä enemmän. Ja toisaalta meillä on äh, sitten suuria alolueita, joilla tuotantoa ei ole, ja toisaalta sitten ostamme tuotteita valtioista, joissa maatalous on pahemmin kehittynyt. Joten meidän täytyy rajoittaa tuotantoa Euroopan tasolla, jos emme näin tee, niin meillä on todella suuri kriisi edessämme, kun puhutaan viljelijöiden tuesta, niin tiedän, että slovelianlainen ohjelma näiden EU-määrärahojen jakamiseksi tämä 500 miljoonaa, josta puhuimme. Slovelianainen maidon tuottaja saisi 37 euroa per lehmä per vuosi. Tämä tarkoittaa, että hän saisi korvauksen 150 litrasta maitoa mm, vuodessa. Maidon hinta on laskenut 25 prosentilla, eli siis äh, kustannusten menetykset ovat useita tuhansia maitolitroja. Me voimme saada hyvin paljon rahoitusta EUlta, mutta emme pysty kuitenkaan korvaamaan tuottajille tätä menetystä. Siksi on tärkeää, että vähennämme määrää ja varmistamme hyväksyttävän hinnan niin, että tuottajat voivat jatkossakin tuottaa maitoa. Komissio on aivan liian hidas reaktioissaan. Olen seurannut kaikkia keskusteluja ja voin vain olla samaa mieltä joidenkin kollegoiden kanssa, jotka sanoivat, että vasta Pariisin tapahtumien jälkeen, kun komissaarin täytyi kestää ranskalaisten viljelijöiden vihaa, hän on huomannut millaisiin mittasuhteisiin tämä kriisi on paisunut. Me tarvitsemme tiukempia toimenpiteitä ja välineitä, joilla voimme toisaalta rajoittaa tuotantoa ja toisaalta tarjota jonkinlaista korvausta tai ainakin taata normaalit hinnat, koska viljelijät olisivat paljon tyytyväisempiä, jos saisivat tavalliset hinnat tuotteestaan kuin jos heille annetaan eurooppalaista tukea. Hedelmäalalla kehitys on samankaltaista. Meillä on ollut kaksi vuotta, kun tuotteita on viety markkinoilta, humanitaariset järjestöt ovat saaneet hedelmiä. Ensimmäisenä vuonna kriisi alkoi lokakuussa, joten vaikutus oli vähän hitaampi, mutta nyt nämä suuret määrät viime vuonna kun ne tulivat markkinoille. Ajattelin tässä Sloveniaa ja Puolaa, se johti hintojen laskuun ja siksi viljelijät saivat vain hyvin alhaisia hintoja, koska markkinat olivat täynnä. Eli meidän täytyy reagoida oikealla tavalla, koska muuten viljelijät menevät muutamassa vuodessa konkurssiin maatalous ei ole ala, jossa voin vain pysäyttää tuotannon vuodeksi, miettiä jotain uutta liiketoimintamallia ja aloittaa sitten uudelleen vuoden kuluttua, kun viljelijät lopettavat, ne lopettavat. Kiitos, edustaja Anju. Chairman, my apologies. Puheenjohtaja, pyydän anteeksi, että tuli näin myöhäisessä vaiheessa kokoukseen. En voinut sille mitään. Kun puhumme maataloushinnoista, suurin osa puhista on puhunut maitotuotteista. Maitoala tuntuu olevan puun ja kuoren välissä. Kahden tulen välissä joko on täysin kansallista maitoalan politiikkaa, taikka sitten jotkut haluavat täysin eurooppalaisen politiikan, jota Euroopan unioni hoitaa kaiken osta loppuun, taikka sitten on teollisuusvetoista maidon tuotantoa meirialla. Tässä ollaan niin jatkuvasti puhumassa siitä, että tämä pitäisi olla teollisuuden, teollisuusvetoista, mutta kuitenkin komissio jatkuvasti sorkkii sitä. Mitään standardi maatalous- tai ei ole. Hmm. Viljelijä voi olla 10 lehmää tai sitten 30 lehmää. Ja hän tuo lisää joka ikisestä maitotipasta, takaisin minun maassani kuningaskunnassa, kuningas, kuningaskunnassa voi olla tuhannen lehmän tiloja. Tämä on suur teollisuutta jo. Joten mikä teidän kohde viljelijänne on tai maidontuottajanne on? Kyllä tämä on tarkoitettu. Tätä täytyy ensin pohtia. Mikä tarkastella muita sektoreita? Mukaan ottaen sitä, jolla minä olen toiminut, munan tuotantosektori. Ei siellä poliitikot ole koskaan huolehtineet hintakriiseistä. sektori itse huolehtanut omista munistaan. 40 vuotta sitten oltiin närkästyneitä siitä, että tuo ala oli muodostunut yhä tehokkaammaksi, kun otettu käyttöön häkkikanalla, että kuluttajat eivät sitä pitäneet, mutta tuottajat katsoivat, että mikä te haluatte halpea munia, niin tämä ainoa tapa toimia. Joten sitten syntyi teollisuus, jossa kanat eivät ole häkeissä, vaan vapaana. Tämä on täysin teollisuusvetoista toimintaa. Se piti luoda teollisuuden piirissä samat normit ja tarkastukset piti saattaa kuntoon niin poispäin. Nyt olen sitten kuullut, että Puhutaan ikään kuin vapaan lehmän maidosta. Supermarketit, mikä sanovat, että kuluttajat eivät pidä siitä, että on tuhannen lehmän yksiköitä, joissa lehmät pidetään sisätilassa jatkuvasti, ja tuotteet sanovat, että tämä ainoa tapa kuitenkin tuottaa maitoa. Niitä tuottaa syntyy. olipa me sitten vapaan lehmän ja miltä tätä nimeltä kutsutaankin, niin Viljet voivat sitten, tai tuottajat voivat tulla mukaan tällaisiin järjestelmiin, ja sitten supermarket maksavat enemmän maidosta. Tämä on yksi tapa toimia. Tai sitten voidaan mennä toiselle tielle. Mielelläni näkisin, että jäsenvaltiot mukaan ottaa minun omani, silloin kun kyse pienistä karjamääristä, johtuu siinä, että annettaisiin ihmisen mahdollisuus poistua alalta arvokkaasti niitä tästäisi maksun pilari kakkosen puolella. Voi kyllä toimia ja pitää kiinni jostakin hehtaareista, mutta älkää tuottako maitoa. Ihmiset saisivat keinonsa sitten muualta. Mutta mitä täällä tänään kuulin? Se, että jatkuvasti vain sorkitaan ja sorkitaan, ei tämä ole mikään ratkaisu. Merci, Madame McGuinness. Edustaja McGuinness. Thank you, Chair, and I want to join. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin yhtyä näihin. Sanon, pyytää anteeksi, että tuli myöhässä tänne kokoukseen, sitä en voinut välttää. Liittyen siihen, mitä Bogovic sanoi maailmanlaajuisesta tarjonnasta. Ja viljat kysyvät minulta vähemmän tästä 22 artiklasta, vaan siitä, mitkä ovat keskipitkän ja pitkän aikavälin maailmanlaajuisesta eh, tarjonnasta, eh, halvasta viljasta ja niin poispäin. Milloin tämä trendi muuttuu? Onko tämä pitkän aikavälin ongelma, jota on käsiteltävä? Ja siitä eh, liittyvät huolet jotka koskevat 222 artiklan täytäntöönpanoa, miten se toimii käytännössä, ja sitten aikataulusta, pitääkö se mennä tämän valiokunnan läpi, täysistunnon läpi, mitä on tämä menettelytapa, milloin tämä astuu voimaan, onko vaikutuksia siitä, kuinka paljon tätä ehdotusta tullaan hyödyntämään ja millainen vaikutus sillä tulee olemaan markkinahintoihin, jos ylipäätänsä mitään vaikutusta on. Se olisi tärkeää tietää, koska ollaan hyvin huolestuneita tilanteesta markkinoilla, ei vain maitoalalla, vaan kaikissa hyödykkeissä. Ja tämä valitettavasti liittyy öljyn hintaan, joten olisi hyvä tietää, mitkä keskipitkän ja pitkän aikavälin arviot ovat. Michel Dantin. Dantin seuraavana. Monsieur Président, beaucoup de choses ont puheenjohtaja, täällä on jo paljon sanottu. Näyttää siltä, että valiokuntamme toimii johdonmukaisemmin kuin muutama kuukausi sitten. Ottaisin esille vielä pari ehdotusta. Ensinnäkin minusta tuntuu, että pitäisi pohtia, miten varoja me käytetään. Olisiko sellainen mahdollista, että toisaalta voitaisiin auttaa viljelijöitä viemään tuotteita markkinoille ja auttaa kaikkein huonommassa asemassa olevia. Pitäisi Kaikissa maissahan on myös mm, maahanmuuttokriisi meneillään. Jos esimerkiksi maidon tuotan, äh, kulutusta voitaisiin lisätä, ehkä ei ole oikeusta perustaa, mutta tämä on poikkeuksellinen tilanne ja poikkeuksellisissa oloissa voidaan toimia erityisellä tavalla. Mitä tulee toimenpiteisiin, jotka vähentäisivät tuotantoa äh, vähentämällä lehmien määrää ottaisin ison kysymyksen esille. Kolme vuotta aikaisemmin nähtiin, että maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi, jos luovutaan lehmistä, menee neljä vuotta siihen, että voidaan uudestaan taas alkaa tuotanto, kun on vähennetty eläinten määrää, niin se on vaikea palauttaa, joten varotaan nyt, ettei tällä hetkellä tuhota tuotantopotentiaalia, jota saatamme tarvita lähitulevaisuudessa, emmekä sitten pysty aloittamaan tuotantoa kovinkaan nopeasti. Merci. Je vais donc... Euh, Kiitoksia. Puhujalista on nyt käyty lävitse, joten herra Kortte voi vastata. Te kuulitte, kuinka jäsenet yksimielisesti vetosivat sen puolesta, että komissio katsoisi huolella sitä, mitä tänä päivänä tehdään. Kiitoksia siitä, että nyt vastaatte esitettyihin kysymyksiin. Thank you very much. I will try to, um... Kiitoksia. Yritän vastata näihin moniin kysymyksiin, jotka minulle esitettiin hieman pyrin ryhmittelemään niitä eri aiheiden ympärille. Ensimmäinen kysymys, jonka monet esittivät, oli kritiikki, joka uudistettiin artiklan 222. Ja siihen tässä teillä on sovellettu, mitä komissio sitten tekee. Vastaukseni täytyy tietystikin olla lähtökohtaisesti byrokraattinen. Meillä on yhteinen markkinajärjestely, joka on tämä perussäädös, johon kuuluu lukuisia toimia. Ja sinne ei kuulu jotakin toisia toimia, näin se vain on. Tietysti voidaan sanoa, että siitä komission pitäisi tehdä ehdotus sen muuttamiseksi, koska nykyinen järjestelmä ei selvästikään toimia. Uskon, että asia täytyy vielä pohtia. Artikla 222 on nyt ensimmäistä kertaa siellä, siinä on tämä toimi mukaan ja kaikki käytössä mahdolliset käytet, käytettävät välineet on käytetty loppuun, ja sitten mikä tuo johtopäätöksen, että se ei toimi, niin sitten komission ja neuvoston ja parlamentin velvollisuutena on varmistaa, että se saadaan toimimaan, jotta tämä vetomus saadaan esitettyä myöskin maatalousalalle ja meirealalle, maataloustuottajille ja myöskin osuuskunnioita tänään on paljon kritisoitu. Täytyy varmistaa, että ne ottavat oman vastuunsa silloin, kun kiintiötä ei enää ole, niin silloin Päätöksiä täytyy tehdä yksittäisissä yrityksissä. Ei unilla ole mahdollista ottaa käyttöön kiintiöitä tai jollakin asetuksella vähentää määriä. Eikä jäsenvaltiotkaan tähän pysty. Jäsenvaltiolla tietystikin on hyvin paljon suostuttelu mahdollisuuksia Jäsenvaltiot voivat pyrkiä saamaan kaikki ymmärrettämään, että yksi maatalous- tai maitosektorin ongelmista on se, että maito tuotetaan liikaa. Mikä tarkastetaan joitakin Euroopan unionin alueita, siellä kasvu on ollut jopa 20 prosenttia viime vuosina. Joten uskoakseni tämä on tällä hetkellä vastaus tähän ongelmaan. Tullaanko tähän antamaan rahaa mahdollisesti sitä varten, että tästä suostuttelu mahdollisuudesta saada enemmän irti. Komission jäsen Houkan totesi neuvoston puolella, että hän tulee palaamaan tähän kysymykseen vielä kesäkuussa. Tämä näkyy myöskin puheenjohtajamaan johtopäätöksistä. Kesäkuussa paremmin nähdään, kuinka paljon varaa on vuoden 2016 talousarviossa. Nuo markkinat joka tapauksessa eivät tule olemaan kovinkaan kummoisia, mutta hän ei sulkanut pois sellaista mahdollisuutta, että kenties voitaisiin pohtia mahdollisuutta antaa tarvallisia kannustimia. Sen lisäksi on se kannustin, jota jäsenvaltiot voivat käyttää valtio, valtion tukien kautta. Sitten tämä kriisivaraus, mikä syntyy kriisi, pitäisi käydä keskustelua kriisirahaston käytöstä 2016. Tämä on jo liian myöhäistä nähdäkseni, mutta tulevana vuonna, mikä tilanne ei parane, tuo keskustelu täytyy käydä. Olen tietystikin teidän kanssa samaa mieltä, herra Jär. Tämä raha tulee itse viljelijöiltä. Kyse on kuitenkin mekanismista, joka on olemassa, mikä mikäli erityisiä ongelmia tietyillä sektorilla on, kenties joillakin sektorilla enemmän kuin joillakin muilla, niin silloin nähdäkseni tämä on se keskustelu, jota tarvitaan. Suoraan sanottuna, tämä on seurausta niistä päätöksistä, jota tehtiin pitkin keskustelun jälkeen yhteisemmän talouspolitiikan muuttamisen yhteydessä, kun haluttiin enemmän markkinavetoisuutta. Ja mitä sääntelymahdollisuuksiin tulee, sääntelymahdollisuudet ovat paljon rajallisemmat kuin aiemmat, kuin mitä aiemmin oli. Tietysti tämä ei ole vielä koko tarina. Komission, komission jäsen Hogan aktiivisesti työstää muitakin seikkoja. Mainitsin jo sitä, sen työn, jota maatalousmarkkinoita käsittelevä työryhmä tekee. Siellä tarkastellaan rakenteellisia ongelmia, joita maidon tuotantoalalla erityisestikin on. Muistaakseni herra Jaari jälleen kerran totesi, että eikö ole hieman kummallista, että on osuuskuntien kohdalla on pakko ostaa maitoa ja muilla sektoreilla tällaista velvollisuutta ei ole. jälleen kerran keskustelua, jota tarvitaan maitoala on tässä suhteessa hyvinkin erilainen kuin muut. Ei kaikissa kohden, mutta joissakin maissa on nähty kaikilla kunnioituksella maidontuottajia kohtaan hyvin vanhankantaisia lähestymistapoja. Siellä ei käytetä kaikkea sitä modernia tekniikkaa hyväksi, joka on tarpeen, jotta voidaan tehokkaasti pyörittää liiketoimintaa vuonna 2016. Uskoakseni vastu, vastaus nykyisessä sääntelykehyksessä on siellä, että se ei voi tulla eurooppalaiselta lainsäätäjältä eikä varsinkaan komissiolta yksin. Joten nämä ovat niitä asioita, joita me tällä hetkellä tarkastelemme. Suorat tuet, niitä on olemassa myöskin tuottajille, joilla on maata. Olemme tarkastelleet lukuja. Ja kyse on hyvinkin merkittävästä todellisesta maksun suuresta Euroopan talousarviosta varoista merkittävistä määristä varoja, joka käytetään painotuottajien tukemiseen. Olisin tällaisen hieman hienon säädetymmän vastauksen antaa kysymyksen ensi vuoden talousarviosta sitten. Tietystikin kaikki apu tässä suhteessa on äärimmäisen tervetullutta. Valitettavaa kyllä Roma Guinness, en ole nähnyt mitään merkkejä paranemisesta, tilanteen kohdemisesta syksyn mittaan. Mikään ei siihen viittaa. Meidän täytyy valmistautua erittäin vaikeaan syksyyn näilläkin markkinoilla, tai näillä markkinoilla edelleenkin. Rova Schreier esitti kysymyksen, joka liittyy siihen, voitaisiinko antaa lisää aikaa Alankomaiden maitoteollisuudelle mukautua nitraattidirektiiviin ja fosfaattisäännöksiin. Pistimme merkille Alankomaiden hallituksen päätöksen, joka liittyy fosfaattien kat- fosfaattikattoa maidontuonnossa Alankomaissa. Tämä on vaikuttaa maidon tuotantomahdollisuuksiin Alankomaissa ja suoraan sanottuna minun täytyy todeta, että nykytilanteessa tämä ei ole mitenkään huono merkki. Maidon tuotanto Alankomaissa oli merkittävästi kasvanut viime vuosien sen jälkeen, kun kiintiöistä luovuttiin ja markkinasignaali, että täytyy ottaa huomioon. On myöskin niin, että fosfaattikatto, keskustelu, tämä ei tuosta kuulu minun toimialani, mutta äh, tämä on kuitenkin keskustelu, jota on vuosia käyty ja Alankomaissa, ja myöskin siitä, että Euroopan lainsäädännön asettamia rajoja täytyy kunnioittaa, ja niin rajoissa täytyy toimia. Venäjän vientikielosta sitten totean sen, että tietysti haluaisin sanoa, että komissio tekee kaikkeensa, jotta vienti sairastautaan päästä eroon sekä VTOn piirissä. Siellähän äh, menettely on tuossa erittäin suotuisaan päätöksen eurooppalaisten kannalta katsottuna ja toisaalta myöskin diplomaattisia teitä käytän hyväksi tässä keskustelussa. Tämä on osa kuitenkin paljon laajempaa kysymyskokonaisuutta ja suhdettamme Venäjään. Interventiokatoista ja voista esitettiin kysymyksiä. Yritykseksi herra Destään paneutui. Ei mitään ongelmaa voin kanssa. Voi katto on 50 000 tonnia tällä hetkellä. Ei meillä ole nyt vielä lähelläkään tuota kattoa, joten ei ole kysettäkään siitä, että tässä olisi ongelmaa. Mutta mitä tulee rasvattavan maitojauheeseen, siellä katto nostettiin kaksi kertaa korkeammalle. Siellä on mahdollisuus aina mennä 218 000 tonnin saakka kiinteillä hinnoilla. Ilmistä vihanneksista. Komissio pyrkii, Aguilera ja Sebastian tätä kysyvät, komissio pyrkii siihen, että mitään tyhjötä ei synny eikä mitään aukkoa nykyisen säännöstön ja uusien säännösten välillä – että katkosta ei synny. Pyrimme, että uusi asetus astuu voimaan ensimmäinen heinäkuuta niin, että mitään aukkoa ei tässä pääse syntymään. Tässä tarvitsemme kuitenkin parlamentin ja neuvoston tukea, että tämä onnistuu. Tarkastelemme myöskin uusia tuotteita, varsinkin persimonia. Katsomme, että tämäkin on sellainen helmä, johon, jonka suhteen kannattaa asian paneutua. Komission puolella on hieman ikävä tunne siitä, että monet parlamentin jäsenet katsovat, että komissio toimii liian hitaasti eikä ymmärrä, mistä on kyse. En voi tietenkään noin vaan purematta nielä tuota kritiikkiä. Me kuuntelemme kyllä ja teemme mitä voimme, mutta Tietystikin voisi antaa teille luettelon kaikista toimista, joihin on ryhdytty elokuun 2014 jälkeen, jolloin Venäjän vientikielto astui voimaan mukaan luettuna merkittävä määrä lisää rahaa Euroopan unionin talousarviosta, mutta valittava kyllä, mikä tarkastaa tätä 420 miljoonaa euroa, jotka on vapautettu viime syyskuussa kriisin yhteydessä. Vain 192 miljoonaa on käytetty jäsenvaltioissa, yli 45 prosenttia tuosta talousarvio määrärahasta on käytetty vasta. Uskoakseni puheenjohtaja, nämä ovat minun viimeiset sanani ja uskoakseni nyt vastasin kaikkiin kysymyksiin. Merci. Je pense Kiitoksia paljon. Uskon, että nyt ei tarvitse enää uudestaan avata tätä keskustelua. Kaikki on varmaan tullut jo sanotuksi. Kiitoksia vastauksistanne. Otamme ne huomioon. Nyt äh, päätämme kokouksen poikkeuksellisesti hieman etuajassa. Ennen kokouksen päättämistä toteaisin, että huomisaamalla jatkamme kokousta kello yhdeksältä. Silloin vuorossa on äänestyksiä, joten pyytäisin, että otatte äänestyskorttinne mukaan. Haluaisin kiittää myöskin tulkkeja eri tekemästään työstä, kun auttavat meitä täällä tekemään omaa työtämme. Kiitoksia. Hyvää jatkoa.